Schattenberichterstatter auf. Äh, möchte da jemand was zu sagen? Herr Karim, sind So, you are no... Niin, haluaako joku käyttää puheenvuoron, herra Karim? Käsittääkseni te olette myös varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaamme tästä erinomaisesta työstä, valtavasta työstä, jonka hän on panostanut tähän lausuntoon meidän puolesta. Mä haluaisin myös sanoa, että me tuemme täysin kansallisten parlamenttien roolin vahvistamista antamalla niille enemmän valtuuksia EUn kauppapolitiikassa. Tämän ratkaisun pitäisi myös lisätä Euroopan unionin toimien demokraattista oikeutusta. Ennen kaikkea kun olen ollut oikeusasian valiokunnassa mukana ja käsitellyt toisiaisuus- ja, ja suhteellisuusperiaatteita, niin kyllä tämä on melko tärkeä aihe niidenkin osalta. Meidän pitäisi kannustaa EUta noudattamaan unionin tuomioistuimen päätöstä, joka koski EUn ja Singaporen välistä vapakauppasopimusta. Nimittäin sitä, että kansallisten parlamentin pitäisi olla osallisina tähän ratifiointiprosessiin jokaisen jäsenvaltion perustuslaillisten sääntöjen mukaisesti. Ja tuomioistuin pyysi myös, että kunnioitettaisiin jäsenvaltioiden parlamenttien valtuuksia. Ryhmäni tukee myös sitä, että lisättäisiin avoimuutta, kunnioitettaisiin kansallisia sääntöjä ja myös noudatettaisiin suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita. Kun otetaan huomioon, että kansallisilla par- parlamenteilla on kuulemisrooli, siis lukuun ottamatta toissijaisuusperiaatetta, niin ehdottaisin, että voitaisiin ensinnäkin harkita kansallisten parlamenttien mahdollisuutta estää ei-halutut EU-aloitteet, eli jäsenvaltioita olisi vähintään 16, ja sitten toiseksi kansallisilla parlamentilla on tällä hetkellä 12 viikkoa aikaa antaa perusteltu lausuntonsa, ja tämä nämä lausunnot tulevat usein vain vähistä jäsenvaltioista ja komissio tarkastelee tällä hetkellä sitä, miten voitaisiin kansallista parlamentilta saada enemmän aktiivisuutta tässä asiassa. Ja kolmanneksi kansalliselle parlamentille voitaisiin antaa oikeus antaa lainsäädäntöehdotuksia ja uudistaa lainsäädäntöä. Nämä ehdotukset käsittelisi komissio, niin kuin nyt on kansalaisaloitteiden kohdalla. Ja kansalaisille parlamentille pitäisi ilmoittaa, jos komissio harkitsee menettelyä jäsenvaltiota vastaan, joka siis on rikkonut EUn perusarvoja. Kansalliset parlamentit ovat jätetty melkein kokonaan pois turvallisuus- ja ulkopolitiikan asioiden seurannasta ja kansalliselle parlamentille voitaisiin antaa, antaa mahdollisuus esittää kysymyksiä tästä yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja hänen ei pitäisi tiedottaa säännöllisesti pelkästään Euroopan parlamentille, vaan kansallisille parlamentille esimerkiksi kerran vuodessa tämän erityisen COSAC-kokouksen aikana. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ja vihreinen nimissä nyt Sara Buhna. Tai sitten sinkin seuraavaksi Rova Bekin. Si, signor Presidente, kollegi. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, olen hieman yllättynyt siitä, että tänään emme tästä kollega Obermeierin lausunnosta kuule tämän enempää kannanottoa, ja sehän on kuitenkin sisältönsä puolesta hyvin tärkeä. Toivon, että ei ole minkäänlaisia ennakkokäsityksiä äh, missään parlamenttiryhmissä tästä äh, aiheesta Marin Le Penin liittyen. ENF-ryhmä on sellainen, jonka kanssa äh, en välttämättä jaa kovinkaan monia näkemyksiä, mutta kuitenkin äh, kun kansalaiset äänestävät, niin heitä on kuunneltava Euroopan unionin toimielimissä. Toivon, että ei ole minkäänlaista pyrkimystä äh, pyrkiä voikotoimaan kollegan lausuntoa, koska Kysehän ei ole hänestä henkilönä tai hänen edustamastaan ryhmästä, vaan kyse on kansalaisesta, miljoonista kansalaisista Euroopassa. Välttämättä ei ole heidän kanssaan kaikista samaa mieltä, mutta jos näin toimisimme, niin se voisi kääntyä omaa tarkoitustaan vastaan. Komissiohan on sama komissio, joka puolustaa sorto hallintojen vastustajien äänen kuulumista ulkomailla ja miksei sitten Euroopassa, vaikka kannemme aina samaa mieltä. Tämä työ on varsin tasapainoista, hyvin tehtyä työtä ja kansalaisten, kansallisten parlamenttien eh, osallistuminen eh, parlamenttien välisen yhteistyöhön on äärimmäisen tärkeää. Eli joka tapauksessa riippumatta eh, siitä, kuka tämän tekee, niin kyllä tästä aiheesta täytyy keskustella ja päätös tehdä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokuntaa tehdystä työstä tämän lausunnon valmistelussa. Haluaisin korostaa sitä, että komissio on yhtä mieltä siitä, että on tärkeää, että kansallisparlamentit otetaan mukaan. Tämän mainitsimme, kun viimeksi keskustelimme asiasta komissio on erityisesti useita kertoja keskusteluissa ottanut mukaan myöskin kansalliset parlamentit ja katsomme, että tällä tavalla voidaan saada hyvin relevantteja panoksia keskusteluun ja tämä on hyvin tärkeää, niin kuin todetaan tässä lausuntoluonnoksessa. Tarpeen on, että on riittävästi tietoa, että kansalliset parlamentit saavat riittävästi tietoa myös hallitusten ja edustajien kautta, jotka heillä ovat neuvostossa, ja että tämä tieto mahdollistaa sen, että heillä voi olla demokraattinen rooli, johon heillä on oikeus, kuten parlamentilla, Euroopan parlamentillakin on tämä rooli silloin, kun on kysymys kauppapolitiikasta, niin kuin tiedätte, ja tämä on mainittu myös lausuntoluonnoksessa, silloin kun on kysymys Euroopan unionin yksinomaisen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Tässä on kysymyksiä jotka ovat mielenkiintoisia ja pidämme hyvänä vuorovaikutusta, pidämme sitä hyödyllisenä ja olemme valmiita keskustelemaan asiasta edelleen mukaan luettuna ponnistelumme siinä, että lisättäisiin avoimuutta. Ajatellen myöskin niitä ponnisteluja, joita olemme kehitelleet tässä mielessä. Slat und Herr Obermeier. Kiitos paljon. Sitten lopuksi herra Obermeier. Ja, danke. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyestä virsi käy, kaunis, niin kuin sanotaan. Haluaisin kiittää komissiota ja kollegoita, jotka esittivät rakentavia kommentteja. Herra Karim esitti konkreettisia esimerkkejä ja Rova Bekin esitti huolenaiheita. Ei tosin perustelemattomasti, sillä totta kai pitäisi Totta kai jokaisen pitää omassa kotimaassaan kansalliselle parlamentille perustella, jos ei halua antaa niille lisää valtuuksia. Minä olen kuitenkin hyvin toiveikas sen suhteen, että saamme tästä hyvän lausunnon aikaiseksi. Tämä on mielestäni tärkeä aihe, eikä pitäisi joutua mainitsemaan erikseen sitä, että tämän pitäisi olla puolueiden ja ryhmien intressien yläpuolella, nimittäin jäsenvaltioissa pitää kansalaisten keskuudessa saada oikeutus ja hyväksyntä lisääntymään. Se on kaikkien, kaikkien poliittisten ryhmien, kaikkien meppien etujen mukaista. Haluaisin vielä kiittää konkreettisesta ehdotuksesta. Minua kiinnostaisi, mitä kollegat ajattelevat siitä, että kun halutaan ottaa hallitukset ja kansalliset parlamentit enemmän mukaan, niin miten se voitaisiin määritellä konkreettisesti? Ja olisiko kyse esimerkiksi tiivimmästä yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen kanssa? Haluaisin siis kollegoilta mielelläni vielä konkreettisia ehdotuksia ja muuten kiitos paljon. Kiitos. Tarkistusten jättämisen aika on 22. kesäkuuta kello 18 ja 12. heinäkuuta äänestämme asiasta. Kiitos. Seuraavaksi esitellään kohta 24. Yhteiskeskustelu EUn ja Chilen välisestä sopimuksesta, joka koskee luonnonmukaisia, tuot, luonnonmukaisia tuotteita ja sitten toisaalta tämä assosiaatiosopimus EUn ja Chilen välillä ja sen kauppapilarin nykyaikaistaminen. Eli kaksi aihetta, jotka liittyvät EU-Chile-kauppasopimukseen. Chilen tasavallan suurlähettiläs Raul Fernandes on myös täällä paikalla keskustelussa. Tervetuloa hänelle. joten voimme myös keskustella hänen kanssaan. Rova Rodriguez Pinheiro ei ole paikalla. Puhuuko joku hänen puolestaan? Ilmeisesti ei. Hmm. Joten annan varjoesittelijälle edustaja Matolle puheenvuoron. Kiitos. Olemme puhuneet asiasta useaan otteeseen. Ensinnäkin, mitä minäkin olen tuota turvalliseksi suunnittelijan, olen, olen yhtä mieltä tavoitteista, joka näissä sopimuksissa on, ja uskon, että on hyvä, että tapahtuu korkean tason tunnustusta luomutuottoiden osalta molemminpuolisesti. puolisesti on totta, että on noussut on tiettyjä epäilyksiä, jotka liittyvät ajoitukseen tämän asian osalta, koska on kaksi rinnakkaista menettelyä käynnissä. On noissa mietin, joka koskee kauppapilarin nykyaikaistamista, mutta toisaalta kansan kolmikantaneuvot, jotka liittyvät luonnonmukaisen maatalouteen, ovat myöskin käynnissä, joten tämä on toisaalta hyvin läsnä – ja se, mitä teemme tällä hetkellä, on, liittyy taas yleiseen sopimukseen, että on ehkä hyvä, että tätä nyt katsotaan tällä tavalla ehkä ottaa yleisestä asiakirjayhteydessä, mutta tämä sopimus sillä osalta on johdonmukainen. Se vastaa asetuksen teksti, joka koskee luomukaista maataloutta, joten tässä mielessä minusta näyttää sillä, että tämä on hyvä. Ja tässä nyt kuitenkin ollaan. Ja tästä asiasta on tiettyä pelkoa viljelijöiden parissa Euroopassa siinä mielessä, että puhumme tästä tasapainosta. Tässä on hiukan ristiristassa se, että joissakin maissa, joissakin paikoissa voidaan käyttää sellaisia aineita tuotannossa, luonnonmukaisessa tuotannossa, joiden käyttö ei ole sallittu Euroopan unionissa, mikä olisi syrjivä kohtelua, jota tietysti täytyisi pyrkiä välttämään. Joka tapauksessa on tärkeää, että komission täytyy katsoa tätä ja mitä sitten tulee tähän mietintöön, joka koskee jos on, on katsottu näitä virastossa on katsonut näitä aineita, jotka ovat sertifioituja, myöskin jäljitettävyys, joka liittyy tuotteisiin, ajatellen niiden kuljetuksia. Tämä sopimus on tietysti tervetullut. Olemme vakuuttuneita siitä, että Chile on erinomainen Euroopan unionin liittolainen ja totta kai meidän täytyy nykyaikaista sopimusta epäilemättä – tulemme esittämään tarkistuksia, kysymyksiä, jotka meitä huolestuttavat, ei mistään syvällisistä kysymyksistä, mutta kuitenkin kysymyksistä, jotka esimerkiksi tällaisiin seuraamusjärjestelmiin, joita ei sinänsä sovelleta, joita etelän kappaleissa G, koska tämä ei ole välttämättä paras tapa käsitellä tätä asiaa se eivät välttämättä ole tehokkaita, mutta sen sijaan tärkeämpää on yhteistyö ja vuoropuhelu, eivätkä siis seuraamukset. On, on asia, joka meitä mietityttää myös, joka on kohdassa kappaleessa L, joka liittyy direktiiviin, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä. Ja ähm, myös katsotaan, minkä tyyppistä työntekijöistä on kysymys. soveltaa tätä käsitän. Pitäisi myöskin katsoa, miten tämän soveltamista tapahtuu. Me olemme myöskin yhtä mieltä tarkistuksesta, me tarkistuksen tavoitteista, jossa jos on niitä velvoitteista – jotka ovat maakohtaisia velvoitteita, jotka ovat automaattisia, sillä jos meillä on neuvottelut käynnissä näiltä osin, niin silloin ei olisi kovinkaan varovaista esittää tällaisia velvoitteita Sille, kun emme ole itse vielä hyväksyneet näitä. Euroopassa on sitten kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä että ajatellen äh, sukupuolten tasa-arvoa, niin kuitenkaan ter- selvää tässä on se, että pitäisikö olla erillinen luku. Itse sopimuksessa tätä käsitellään. Uskon, että on muitakin muotoja, mahdollisuuksia taata tämä sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolin näkökanta, eikä välttämättä olisi tehtävä erillistä lukua tästä asiasta. On muutamia muitakin pienempiä kysymyksiä, mutta Kuitenkin kokonaisuudessaan pidämme tätä esitystä hyvänä ja uskomme selvästikin on välttämätöntä ja on tärkeää todellakin pyrkiä vahvistaa yhteyksiä tällaiseen maahan, joka on Euroopan kantaa tärkeä maa ja tietysti minun kantani espanjalaisena erityisesti tärkeä, joten tuemme tätä esitystä. Gracias. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Chilen suurlähettilälle herra Fernandes, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti olen iloinen siitä, että minut on kutsuttu tänne ja olen valmis jakamaan teidän kanssanne komiteota. Edustaja Mato esitti. Täällä on kysymyksiä ovat hyvin tärkeitä meille. Ensinnäkin nämä luonnonmukaisen tuotteet, Sille pyrkii saavuttamaan standardit, jotka mahdollistavat sen, että meillä on vastavuoroisuus Euroopan unionin ja Chilen välillä. Se merkitsee sitä, että on vastavuoroisuutta ja tämä merkitsee myös sitä, että edistetään kestävää kehitystä ja tämä pidämme arvossa. Mitä tulee tähän harmonisointiin, on vuoden 2002 jälkeen, jolloin teimme edellisen sopimuksen Chilen ja uuden Euroopan unionin välillä. Ja nyt on tärkeää ajankohta päivittää tiettyjä kysymyksiä ja sisältää sellaisia asioita, jotka eivät olleet esillä neuvotteluissa silloin, kun ensimmäisen kerran neuvoteltiin sopimuksessa kiertotalous, joka on olennainen kysymys, joka on kestävä kehitys ja myöskin on erinäisiä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä sisällyttää tähän, ja olemme todellakin iloisia siitä, että on pyritty aloitteeseen näissä neuvotteluista. Thanks a lot, ambassador. Kiitos paljon suurlähettiläälle. Nyt annan puheenvuoron heti esittelijällemme Rova Rodriguez Teniero. Kiitos puheenjohtaja. Olin ajatellut, että tämä alkaisi vasta kello 16.30, joten tuli hiukan myöhässä, mutta haluan, haluan sanoa tuota, tervetulleeksi suurlähettilään, suurlähettilään lähetysten työntekijät, myöskin komission edustajat, joiden on kasvanut läheistä yhteistyötä ja koska on hyvistä kauppasuhteista Chilen kanssa, kun esittelin äh, lausunnonlaatia. Maataloustahan pitää hänen työtään tuolla hyvässä, tuollakin, pidän tuollakin arvossa hänen työtä ja muitakin valiokunnan äh, tietyn työtä. Mitä tulee sitten tähän luonnonmukaisiin tuotteisiin, maataloustuotteisiin, tämä, tässä pyritään edistämään näitä, pyritään tuotteiden puolustamisen korkealla tasolla lähtien periaatteesta, jolla tuotetulomutuotteita ja on sieltä myöskin valvonta takuut ja se, että molemmin puolin tunnustetaan sertifiointi. Chile tunnustaa kaikki eurooppalaiset sertifioidut tuotteet, mutta Euroopan unioni sulkee pois eläintuotteet, samoin kuin myöskin vesiviljelyn tuotteet. Mutta otetaan huomioon otetaan sekin, että mitään sellaista tuottaa ei voida vielä luomutuotteena, eh, jos eh, tätä ei tunnusteta keskinäisyyttä että tämä on merkitsee sitä, että täytyy täyttää myöskin vaatimukset, jotka liittyvät tähän. Tärkeää myöskin, että voidaan valvoa näiden määräysten tuotantoa ja tätä kautta voidaan sitten myöskin muuttaa eh, tuotteiden listaa. Mitä tulee ottanut huomioon maatalouden valiokunnan lausunnon ja tätä kautta olen pyrkinyt edistämään tämän sopimuksen eh, ratifiointia. Se, että pyytäisin, että komissiolta, että se tiedottaisi parlamentille ja muillekin tahoille toimenpanosta ja myöskin sitä, mitä tapahtuu asiassa sekakomiteassa. Ja on myöskin tärkeää saada vaikutusarvio ennen kuin kolmen vuoden kausi on päättynyt, että voidaan arvioida, mikä on ollut tämän vaikutus. Että tällainen arviointi pitäisi myös saada aina kolmen vuoden jälleen. Haluan tukea pyydän tukea kaikilta tämän valiokunnan jäseniltä, että voidaan päästä eteenpäin tässä asiassa. Nyt sitten siirtyisin esittelemään mietintöä, joka koskee kauppapilarin nykyaikaistamista Euroopan unionin ja assosiaatiosopimuksessa. Haluan sanoa, että aikataulu on hyvin sopeutettu, koska olemme viitaneet tärkeisiin asiakirjoihin, joita komissiosta ja olemme vahvistus tuosta maailmankanta, ne, kun me saaneet tietoa siitä, miten mikä neuvottelut, Chile on Euroopan unionin suosittu kumppani, meillä on yhteisiä arvoja ja olemme pyrkineet edistämään monenkeskisyyttä ja puolustamaan ihmisoikeuksia ja pyrkineet edistämään oikeudenmukaista globaalistumista tämä sopimus on toiminut asti hyvin. Kauppavaihto on kaksinkertaistunut, investoinnit ovat vahvistuneet huomattavasti ja Euroopan unionin kannalta tämä on ollut hyvin suotuisaa. Kuitenkin on välttämätöntä päivittää kauppapilaria ja syventää se lähestymistapa, koska sen jälkeen kun tämä sopimus on tehty, kumpikin osapuolen on tehnyt sopimuksia, jotka menevät pitemmällä, ovat kunnianhimoisia ja ovat pyrkineet torjumaan protektionismia ja on pyritty myöskin saamaan aikaan kehitystä, joka olisi osallistavaa, mitä tulee näihin suosituksiin, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn ja myöskin julkisen hallinnon avaamiseen ja myöskin korruptiovastaista taistelua. Ja ajattelen sosiaalista vastuuta, joka yrityksellä on, niin ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä myös. Tätä kautta pyritään myöskin lisäämään parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kuulemista ja myöskin äh, niin, että ymmärtän työstä, jotta seuraamista tähän pyritään myöskin lisäämään nykyaikainen kappale, joka sisältää kysymykset investoinneissa ja myöskin ottaa huomioon keskustelumaisesta kistojen ratkaisumenettelyistä ja myöskin, että mitä on julkinen tuomioistuin, joka ratkaisee tällaiset äh, kiistat. Ja on myöskin tärkeää, että äh, otetaan huomioon palvelukset, laajemmissa mielessä myöskin sähköiset palvelukset, ja on ehdottoman selvää se, että kaikki julkiset palvelut sanotaan pois, jotka ovat yleisesti mukaisia, on ehdottoman tärkeää, että osapuolet myöskin säätelevät yhdessä mukaisesti sitä, miten palvellaan yleisen mukaisia palveluita, ja niin, että voivat myöskin kansallistaa yksityistettyjä palveluita ja pyritään myös takaamaan säädöstoiminnassa avoimuus. Tämä täytyy olla vapaaehtoista ei sitovaa, mutta täytyy perustaa tiedon vaihtoon kuitenkin taaten se, että on mahdollisimman korkea suojelun taso ja että eh, terveydenhuollon ja eläin- kasvisuojelun standardit on mahdollisimman korkeat. Pyritään myöskin mahdollisesti vahvistamaan eh, kestävää kehitystä. Niin, että niin että myöskin on mahdollisuus soveltaa seuraamuksia. Ja myötä myöskin ratifioidaan ja sovelletaan perustavanlaatuisia ilon yleissopimuksia, mutta myöskin otetaan korkeimpia ympäristöstandardeja. Että myöskin sisältetään etyinen luku, joka käsittelee pk-yrityksessä on selkeät tavoitteet, jotka voidaan arvioida, ja joiden kautta pyritään vahvistamaan kauppaa, ja että myöskin sisältetään aktiivisia toimia tähän kappaleeseen. Tärkeää olisi myös, että luku myöskin, sopimuksessa esimerkiksi luvun, joka koskee sukupuolta, Chilestä on tullut ryhmä. Se <clears throat> lisäsi tällaisen kappaleen luvun neuvotteluja, jotka se kävi Uruguayn ja Kanadan kanssa. Näissä tapauksissa kysymys on siitä, että toisessa maassa oli vasemmisto ja toisessa oli ja he myöskin katsovat, että tämä on tärkeää, tällaisen luvun lisääminen, ajattelen taloutta ja yhteiskunnallista kehitystä, eikä sillä ole mitään tekemistä ideologian kanssa. Eh, on, on Korsian Malmström eilen tilaisuudessa, jossa puhuttiin sukupuolesta ja kaupasta, että ilmoitti, että tällainen luku tullaan sisällyttämään tähän sopimukseen Chilen kanssa. Ja tämä todellakin johtaa osallistavampaan kauppaan, koska Euroopan unioni ei voi tässä asiassa jäädä jälkeen neuvoston ja komission julkisen hallinnon osalta sanoisimme, että niiden tulisi ottaa huomioon suositut, jotka parlamentti on estänyt, eivätkä ne saisi unohtaa neuvottelujen lopussa, että me, kansalaisten edustajat, meidän tulee hyväksyä tai hylätä syntynyt sopimus. Olen varma siitä, että voimme harjo, voin harjoittaa erinomaista yhteistyötä varjoistelijoiden ja muiden valiokunnan kanssa. Ja niin tiedätte, olen valmiina keskustelemaan kanssanne. Thanks a lot. Um, kiitos paljon. Nyt ECR-ryhmän nimissä Emma McClarkin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös rouva esittelijälle. Me olemme hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että on tarpeen yrittää uudistaa assosiaatiosopimusta Chilen kanssa ja ennen kaikkea sen kauppapilaria. On ollut, tämä on ollut meille erittäin hyödyllistä tämä sopimus vuosien varrella ja Chile on yksi suurin, parhaiten äh, kasvavista äh, ähm, talouksista Latinalaisessa Amerikassa. Tämä sopimus on johtanut menestykseen. Taloudellinen toiminta näiden maiden välillä on kasvanut ja EU on Chilen suurin kauppakumppani ja nyt tämä geopoliittinen konteksti on äh, suosiollinen, sillä TPP on romahtamassa. Meidän on siis hyvin kunnianhimoisella aikataululla uudistettava tämä sopimus. Me olemme siis tyytyväisiä tähän yleissuuntaan ja poliittisiin pääperiaatteisiin tässä mietinnössä. Meillä on muutama huolenaihe ja huomio tässä vaiheessa. Ennen kaikkea kohta 1d. Siinä halutaan taata globalisaation kaupalliset hyödyt tasaisemmin. Ehkä tähän pitäisi saada enemmän yksityiskohtaa, yksityiskohtia minkälaista konkreettisista toimista tässä olisi kyse, hyvä esittelijä, ja millä tasolla nämä tehtäisiin. Lisäksi tässä pyydetään horisontaalista ihmisoikeuslauseketta, joka pätisi koko sopimuksessa, ja tässä me tietysti myös pyydämme poliittisten ja ympäristösuojeluoikeudellisten sääntöjen noudattamista, mutta miten tämä käytännössä toimisi? Nämä ovat siis näitä osioita, jotka halusimme ottaa esille tänään. Meitä hieman huolettaa myös tämä kestävän kehityksen osuuden täytäntöönpano ja sen seuraaminen ja valvonta ja mukaan lukien sanktiot, tämä saattaa olla vaikeaa, sillä horisontaalisesti eri kauppasopimuksessa tämä aiheuttaa jännitteitä meidän ryhmämme kannalta. Olemme kuitenkin myönteisiä tästä yleissuunnasta ja aiomme tehdä esittelijän ja varjostelijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Mietin vain, voiko, voisiko komissio tässä vaiheessa kommentoida unionin tuomioistuimen päätöstä Singaporen sopimuksesta, miten se vaikuttaisi tähän, tämän assosiaatiosopimuksen mandaattiin, vai vaikuttaako tuomioistuimen päätös tähän ja aikatauluun? Kiitos. Seuraavaksi Alden nimissä Dita. Also... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän tätä hyvin kattavaa mietintöä Chile sopimuksesta hyvin tervetulleena. Chile on tärkeä kauppakumppani unionille. Chile on sellainen maa, jonka kanssa meillä on paljon yhteisiä arvoja. Toivon, että voimme päivittää suhteitamme ja saattaa ne siihen kuntoon, joissa niiden tulisi tällä hetkellä olla. Esittelijä on jo korostanut, että me haluamme todellakin parantaa esimerkiksi palvelu, lauseketta, maantieteellisiä merkintöjä, pk-yrityksiä, julkisia hankintoja. Minä menisin pidemmällekin ja toteaisin, että energialukukin on hyvin tärkeä. Aivan niin kuin myös tekijä- ja teollisoikeuksien luku. Meidän tulisi olla kunnianhimoisia myös investointien suhteen. Me, eh, omalla maallani on, oli investointisopimus Chilen kanssa ennen kuin liityimme EU-hun. Toivon, että voimme saada myös eh, molempia hyödyttävän investointiluvun sopimukseen. Me aiomme tehdä eh, joitakin tarkistuksia ja kommentteja. Tällä hetkellä mielessäni on kysymys sanktiopohjaisesta järjestelmästä ja tiettyjen keskeytysten ja sanktioiden toistaminen tässä luonnoksessa. Muut tarkistukset teemme sitten kirjallisessa muodossa. Kiitos paljon siinä varjoesittelijät ja nyt annan puheenvuoron chile valtuuskunnan puheenjohtajalle Konstantsa Kreelille. Kiitos puheenjohtaja. Valiokunta eteni liian nopeasti. Tulen juuri ITRE-valiokunnasta. Olin siellä rouva Gabrielin kuulemisessa. Sehän on myös mielenkiintoinen aihe, siksi muutaman minuutin myöhästyin tästä keskustelusta. Toivottavasti en kaikkea nyt, ei kaikkea, kaikkea nyt kuulematta. Olen kuitenkin lukenut rouva Rodriguezin mietinnön, joten voin esittää huomioni. Ja Chile-valtuuskunnan kanssa yhteistyö rouva Rodriguezin kanssa myös onnistuu oikein hyvin. Latinalaisessa Amerikassa on eh, myös vakautta, taloudellista kehitystä ja myös jakamiemme yhteisten arvojen edistymistä. Ja yksi vanhimmista assosiaatiosopimuksista EUn ja latinalaisen Amerikan maan kanssa on Chile, juuri Chilen kanssa vuodesta 2002 se on ollut olemassa. Paljon on siis tapahtunut ja tätä sopimusta on nyt uudistettava. Se on looginen seuraava askel, joka on nyt otettava. Minua Minun on tehnyt vaikutuksen seuraava asia, ja Rova Rodriguez mainitsikin nimittäin, että Chile on ollut hyvin aktiivinen tässä uudistamisprosessissa. Meidän on palkittava siitä ja edistettävä sitä ja toivon, että tässä valiokunnassa saamme sille myös tukea. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti saamme aikaiseksi modernimman sopimuksen. Aikataulu on kunnianhimoinen, mutta valmistelut ovat sujuneet kyllä hyvin. Minusta on erityisen hienoa se, että Chile-valtuuskunta ja tämä valiokunta ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Meillähän on tämä yhteiskomitea, ja se on myös tulosta assosiaatiosopimuksesta, ja se on tehnyt jo vuosia hyvää yhteistyötä EUn ja Chilen osapuolten välillä. Varmasti siis voimme seurata näitä keskusteluita oikein hyvin. Viime vuosien keskusteluiden jälkeen EU:ssa meillä on nyt kaikki tiet auki saada myös kaupan alalla moderni sopimus aikaiseksi. Ja näin voimme saada poistettua nämä 17 kahden välistä sopimusta eri yksittäisten jäsenvaltioiden Chilen väliltä. Näin koko kauppapolitiikka voitaisiin modernisoida kattavasti. Minusta on ollut hienoa, että keskustelussa avoimen, avoimuuden kysymyksen vastattu EUn puolella yhä paremmin, ei ehkä vielä riittävästi, mutta kuitenkin yhä paremmin. Chilen puolella on myös avoimuutta lisätty. Me olemme kansalaisyhteiskunnan kanssa nähneet myös useita ke- keskusteluita ja tämä on uusi tie, jolla on yritetty lähteä. Minä olen itse pystynyt toteamaan tapaamisissa Chiilessä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, että siellä ollaan hyvin avoimia, ollaan avoimia uudelle kauppapolitiikalle, mutta tietysti halutaan myös edustaa tiettyjä intressejä. Näille intresseille pitää saada ääni tällaisissa neuvotteluissa tältä ääntä ei välttämättä aina saa kovinkaan hyvin kuuluviin. Vielä yksi lause tästä sopimuksesta, joka koskee kauppaa luomutuotteilla. Se, osoittaa, että monet asiat ovat edistyneet viime vuosina. On mahdollista sekä Chiilessä että EU:ssa saada hyväksyntä luomutuotteille, jos ne toisessa osapuolessa on hyväksytty. Ja tämä on tärkeää, jotta maatalous voi kehittyä myös latinalaisessa Amerikassa. Tässähän ei ole kyse tärkeästä sitä pelkästään eurooppalaisille kuluttajille, vaan myös chileläisille ja latinalaisen Amerikan tuottajille ja myös sikäläisille kuluttajille. Siksi toivon, että Rouva Rodriguez menestyy mietintönsä kanssa. Toivottavasti se menee nopeasti täysistuntoon ja saa siellä tukea, jotta voimme edistyä nopeasti sopimuksen uudistamisessa. Toivottavasti näin voimme avata tien koko assosiaatiosopimuksen modernisoimiselle. Kiitos. Kiitos valtuuskunnan puheenjohtajalle. Ja niin, kyllä, tässä valiokunnassa aina toimitaan nopeasti ja tehokkaasti ja tarkasti. Me aina keskitymme ratkaisuihin, emme pelkästään ongelmiin. Sitä en kyllä ikinä epäillytkään. Seuraavaksi edustaja Salafranka. Kiitos puheenjohtaja. Kuten aiemmat puhujat ovat sanoneet, ovat korostaneet sitä, että Chile on yhteistyön malli. Euroopan unionin kolmannen maan välillä se oli ensimmäisiä maita, joiden kanssa teimme yhteistyösopimuksia, jossa oli myöskin la, lausika koski demokratioita ja nyt se on myöskin sellainen, jossa on otettu mukaan vapaakauppa ja kuten Ova Kreel valtuuskunnan puheenjohtaja totesi, että voidaan tulla, että olen kanssa yhtä mieltä sitä, että Estilä on tehnyt todella erinomaisen tuloksen tällä hetkellä. Tämän sopimuksen uudistaminen on todellakin ajankohtaista. Ajattelen muutoksia, joita tapahtuu. Tilanne on aivan erinäköinen kuin silloin, kun tämä aiempi sopimus tuli voimaan. Ja minä olin silloin tämän parlamentin jo jäsen jo, ja tiedän, että meidän täytyy tehdä kunnianhimoisempi, nykyaikaisempi sopimus kuin se, joka aikoinaan syntyi. Jaan havainnot, joita Ramato teki, jotka liittyvät tähän tekstiin. Ja tässä mielessä, herra puheenjohtaja, meidän pitäisi katsoa kolmea elementtiä, jotka ovat tekstissä, jotka Rova... Ö, esittelijä on tehnyt, jotka yksinkertaistavat lähtöisyysperiaatteita, jotka pyrkivät lisäämään vaihtoa investointien alueelle, josta uskon, että palvelussektori ei ole riittävästä määrin huomioitu nykyisessä sopimuksessa. Minusta näyttää se, että, että uskon, että monet kollegat tässä valiokunnassa ymmärtävät sen, että on suuri merkitys sillä, mikä on, on tekijä te, te, te, sillä mm, vuoropuhelulla, jota käydään, ja Chile, se tullaan pitämään lähiaikoina presidentin vaalit, ja me Euroopan unionissa olemme kuitenkin matkalla kohti seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja, olemme nyt valikoiden puolivälissä on, on katsottava tiukkaan myöskin kalenteria ottaen huomioon kolme aspektia, jotka nousivat esille myös mietinnössä yksi on se, että meidän ei tulisi olla kovin holhoavia. Chile on pieni maa, mutta se on suuri maa. Ajattelen niitä periaatteita, jotka me jaamme sen kanssa. Siellä toimii erittäin hyvin yhteiskunta. Kaikki nämä sopimukset, niiden täytyy sitoutua keskinäiselle hyödylle, vastavuoroisuudelle ja tasapainolle. Joten tässä mielessä minä haluaisin muistuttaa siitä, että kalenteri, joka komissio on tässä esittänyt, on se, joka tulisi tullakin noudattaa, pitää nopeasti päästä eteenpäin neuvotteluissa. Aloitetaan siis ne nopeasti ja käyn nopeasti läpi ja toivottavasti sitten voimme ratifioida tuloksen, josta en usko tulevan kovinkaan mutkikkaat. Esittelijä korjaaminen on väärässä, mutta en usko, että mitään suuria teknisiä vaikeuksia, jotenka tämä parlamentti voisi ratifioida tämän sopimuksen ennen vaaleja. And, and now I give the... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja. Meillä on kaksi komission edustajaa täällä. Herra Jürgensen kaupan pääosastolta ja herra Martin Plaza Agri-pääosastolta. Kumpi komission edustajista haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Minä olen Martin Plathas, äh, maatalouden pääosastolta, kansainväliseltä osastolta. Äh, yksikön päällikkö ei voinut tulla tänne kalenterisyystä, mutta toivon, että pystyn vastaamaan joihinkin pelkoihin, jotka otti esille herran Matto, joka liittyy näihin luonnontuotteisiin, en halua sanoa muuta kuin, että se mitä täällä on jo todettu mietinnössä, missä se on todettu erittäin hyvin, on selitetty kaikki tämän sopimuksen piirteet mukaan luettuna se, että haluaisin muistuttaa, että mitä avoimuuteen tulee, että komissio on tiedottanut ennen kuin aloitettiin neuvottelut marraskuussa 2015 Siis ne alkoivat ja niistä jo, ja sopimusta nämä alkoivat maaliskuussa 2016, joten tämä ilmoitettiin sekä neuvostolle että parlamentille asiasta ja siitä, missä oltiin menossa. Nämä pelot, joita herra Timo otti esille, mikä tulee tähän tasapainoon, niin mitä äh, tulee me aktiiviset aineet, joita kolmannet maat äh, käyttävät silloin, kun on kysymys tällaisesta tasapainosopimuksesta. Yhtä vain prioriteetti, joka maatalouden pääosatolla on varmistamaan se, että kaikki aineet, joita Chile käyttää, me olemme arvioineet ne äh, vastaaviksi, ja ne ovat sellaisia, että ne on myöskin hyväksytty Euroopan unionissa. Voin, voin rauhoittaa tässä, tuolla, Chile on todella tehnyt suuria ponnistuksia eh, koko neuvottelujen ajan. Se on luopunut joistakin aineista, jotka eivät ole hyväksytty Euroopan unionissa, ja joten uskoakseni tässä vallitsee tasapaino, vastavuoroisuus. Mitä se tulee ne henkilöt, jotka menevät, tarkkailijat tarkastelijat, jotka menevät tuosumaan tilanteeseen kolmansissa maissa, nämä, nämä raportit eivät poikkea kovinkaan paljon niistä äh, raporteista, joita, joita Euroopan unionin äh, virasto tekee muissa äh, valvontayhteyksissä Euroopan unionissa, jos otetaan epäsäännöllisyyksiä tai sääntöjen poikkeamista, poikkeamista siitä ilmoitetaan mietinnössä ja se johtaa siihen, että ryhdytään toimenpiteisiin. Jos ei ryhdytä toimenpiteisiin, jos kolmas maa ei ryhdy toimenpiteisiin, silloin me esimerkiksi Intiassa Indias voidaan esimerkkinä sanoa, me, me meillä ei valitse tällaista täyttä vastavaraisuutta Intian kanssa, mitä tulee jalostettuihin elintarvikkeisiin ongelmia, joita ei ole ratkaistu. Ja tästä syystä näitä tuotteita on poistettu listoilta. Tässä se, mitä minulla oli sanottavana. Kiitoksia kovasti. Matias. Seuraavaksi Matias. Thank you, uh, chairman and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vain lyhyitä kommentteja omalta osaltamme. Aivan niin kuin jäsenet totesivat, meillä on erinomaiset suhteet Chilen kanssa. Meillä on hyvä sopimus, mutta aikaa on kulunut ja sopimuksessa on paljon sellaista, mitä voidaan parantaa ja uudistaa. Sen takia haluaisimme laajan kunnianhimoisen kauppapilarin uudistuksen tässä sopimuksessa. Haluamme tehdä aivan uusiksi tämän osuuden suhteessamme. Mitä tämä tarkoittaa? Me haluaisimme mennä paljon pidemmälle markkinoille pääsyn osalta, palveluissa, ja myös tavarakaupassa ja myös julkisissa hankinnoissa haluamme paremmat säännöt esimerkiksi IP-asioihin, teollisoikeuksiin. Haluamme myös investointia, investointisuojaa, modernisointia. Tämä pätee myös investointituomioistuimeen. Useat jäsenet ovat korostaneet sitä, että me haluamme arvopohjaista agendaa Chilen kanssa meillä on hyvät mahdollisuudet päästä hyvin tuloksiin tältä osin. Haluamme kunnianhimoisia tavoitteita kaupassa ja kestävässä kehityksessä ja kauppa-agendalla, aivan niin kuin komission ja sen itse totesi tämänpäiväisessä konferenssissa. Kun ajatellaan kauppaa ja kestävää kehitystä, tässä yhteydessä panisin merkille, että päätöslauselman luonnoksessa on korkeakunnanhimon taso. Siinä painotetaan myös täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanossa olemme, täytäntöönpanon suhteen olemme tietoisia näistä haasteista. On myös heijasteltavaa komission pohdintaa täytäntöönpanon suhteen. Sehän on nyt käynnissä ja pian myös Euroopan parlamentti ja muut sidosryhmät pääsevät mukaan tähän prosessiin. No sitten vielä kaupasta ja kestävästä kehityksestä kiinnittäisin huomionne siihen, että päätöslauselma luonnos vetoaa sen puolesta, että ratifioitaisiin ja täytäntöönpantaisiin käytännön tasolla tiettyjä yleissopimuksia, joita kuitenkaan kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä ratifioineet. Kiinnitän huomioon tähän seikkaan sen takia, että kun kyse on käytännön täytäntöönpanosta vapaa kauppasopimuksen yhteydessä, niin tämä voi aiheuttaa velvoitteita myös niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä ratifioineet näitä yleissopimuksia. Suhtaudumme hyvin myönteisesti yleisellä tasolla tähän päätöslauselman luonnokseen. Se heijastelee korkea kunnianhimon tasoa ja uskomme, että tämä on hyödyllinen merkki siitä, minkälainen asenne suhtautuminen teillä on ja minkälaista tukea jatkuvasti voitte antaa näille neuvotteluille parlamentin puolelta. Kiitos muuten tuosta työlainsäädännön täytäntöönpanoa koskevasta luvusta. Haluaisin siteerata vaarapuheenjohtaja Timmermasin lausuntoa, joka hän antoi 10. toukokuuta. Hän sanoi, että me vaadimme, että kaikki EUn kauppasopimukset sisältävät verolainsäädännön lausekkeita ja, ja sosiaalisia ja työ, työlainsäädännöllisiä lausekkeita. Eli minun mielestäni tämä on kyllä melko selkeästi sanottu, mikä siis komission kanta on näissä sopimuksissa ja tämähän oli myös esittelijän mietinnössä. Nyt annan esittelijälle loppupuheenvuoron. Kiitos, Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja tietysti par- parlamenttien välisen valtuuskunnan puheenjohtaja yhteistyöstä, tuesta, jota olemme saaneet tämän työn aikana tämän mietinnön osalta. Haluaisin todeta, että on totta, että me tunnustamme sen, että tämä on kunnianhimoinen sopimus, mutta nyt meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet tehdä se, koska kaikki osapuolet ovat kiinnostuneita tästä. Ja kuten voineet hyvin todeta kaikki, Chile ei pelkästään jaa periaatteet ja arvoja, jotka meillä on Euroopan unionissa, vaan se luo luottamusta, koska koska sen tapa toimia on sama kuin miten se ajattelee, joten se merkitsee sitä, että on luottamusta myöskin neuvotteluissa siinä, että voidaan päästä eteenpäin. On tullut hetki, jolloin tilanne kansainvälisellä, kansainvälisesti kaikki uhkat ja muut, jotka me näkemme, että on tärkeää, että me voimme lähettää myöskin optimistisen viestin väestölle. Ja tämä optimistinen viesti se näkyy tästä työstä, jota voimme tehdä yhdessä. Tämä on kunnianhimoinen viesti, jossa todellakin on kestävää kehitystä koskeva luku, kuten aivan oikein muistutti meidän puheenjohtajamme, joka muistutti komission varapuheenjohtaja Timmermansin sanoista, ja siellä on myöskin luku, joka koskee oikeus, sosiaalisia oikeuksia, ympäristökysymyksiä, jotka ovat sit, jossa on sitoutuvia asioita, jotka on niin tärkeää, ja tämä mietintö, minä sanoisin, että jos tämän allekirjoittaa Chile ja Euroopan unioni tekee sen, niin meillä on tiettyä pelkoympäristössä, mutta että tämä mm, puolet väestöstä odottaa, että me sisällytämme siihen myöskin tällaisen luvun, joka koskee sukupuolta, joka ottaa huomioon heidän erityisen asemansa auttaaksemme heitä. Olen varma siitä, että näin on, että tätä kautta voimme saada aikaan hyvää työtä kaikille. Kiitos. Tarkistusten jättämisen määrä aika on 22. kesäkuuta kello 6 illalla. Me päätämme mietinnöstä 11. heinäkuuta. Asia tulee syyskuussa täysistuntoon, joten toimimme siis nopeasti, kuten aina. Näin voin vastata myös herra Salafrankalle, että kyllä me vaadimme nopeaa ratifiointiprosessia. Kiitos paljon. Ja sitten seuraavaksi lyhyt kuulemistilaisuutemme teollisen tekijän oikeuksista. Tämä on siis kohta 26 esityslistallamme. So. So, um, our short hearing about... Seuraavaksi meillä on siis lyhyt kuulemistilaisuus, joka, jossa käsitellään teollis- teollis- ja tekijänoikeuksia kansainvälisessä kaupassa. Meillä on täällä kaksi hyvin kunnianarvoista vierailevaa puhujaa. Antonia Campinos, hän on toimitusjohtaja tai pääjohtaja siis EUn teollisoikeuksien virastossa ja kuulemme myös Carlos Correa, joka on professori Buenos Airesin yliopiston oikeustieteellisessä, oikeustieteellisessä ja hän, hän siis käsittelee myös teollisen tekijän oikeuksia, niin meillä on tämä puhuja sitten audiolinkin kautta täällä. Voisiko joku varmistaa, toimiiko tämä audiolinkki, jotta meillä on yhteys sinne Buenos Airesiin. Hyvä, voimme siis aloittaa. tekijän oikeudet ovat tärkeä väline jotta voimme varmistaa innovoinnin Euroopan unionissa ja myös harjoittaa vientiä sekä myös taata työpaikat teollisuudessamme. TRIPS-sopimus on tietysti pääpuitteisto teollisen tekijänoikeuksille kansainvälisesti. Siinä määritellään säännöt. Ja toiseksi meillä on lisävaatimuksia teollisuustekijän oikeuksista myös kahdenvälisissä sopimuksissamme, esimerkiksi SETA-sopimuksessa käsitellään tiettyjä oikeuksia. Kysymys kuuluu tietysti, riittääkö tämä ja riittääkö tämä kansainvälisestä maailmanlaajuisesta näkökulmasta, joten me haluamme tässä kattavan kuvan saada teollisen tekijän oikeuksista, ennen kaikkea niiden poliittisista ja taloudellisista vaikutuksista kansainvälisessä kaupassa. Aloitetaan ensimmäinen paneelikeskustelu. Annan puheenvuoron Antonio Campinjoikselle. Members of uh, the Intercommittee, members of the Parliament valiokunnan jäsenet, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että olen saanut kutsun osallistua tähän kuulemistilaisuuteen kansainvälisen kaupan teollisoikeuksesta. Haluan kiittää puheenjohtaja Langea tästä mahdollisuudesta. Inta-valiokunta on käynyt myös meidän vieraanamme viime lokakuussa. Tässä siis tämä sarja jatkuu. Muistuttaisin kaikille osallistujille meidän virastomme tehtävistä – kaup- kansainvälisen kaupan alalla ja teollisoikeuksien yhteydessä. Ensinnäkin valvomme EU-tason oikeuksia, EUn tavaramerkkiä ja rekisteröityä yhteisön designia. Kyse on EUn järjestelmästä ja sen joustavasta toiminnasta kumppanuussuhteessa jäsenvaltioiden kanssa. Noin 70 prosenttia prosenttia kysynnästä tavaramerkeille eh, tulee eurooppalaisista yrityksistä, sekä pienistä että suurista yrityksistä, ja loput sitten kaikkialta maailmasta. EU-IPO on sataprosenttisesti käyttäjämaksuilla rahoitettu. Meillä on tiettyjä toimintoja kolmansissa maissa, joita tehdään komission taholta, ja näitä sitten tarjotaan kustannuksetta EUn budjetille. Tämä rahoitusmalli tarkoittaa sitä, että meillä on myös lisätehtäviä kontollamme, yhteistyötä ja näin olemme voineet hyödyttää myös muita EUn toimijoita, jotka tekevät työtään teollisoikeuksien parissa. EU ja globaalijärjestelmä tämän ansiosta toimii joustavammin ja siitä on hyötyä myös käyttäjille ja yhteiskunnalle. Sitten eh, varsinaisiin aiheisiin, jotka ovat tämän kuulemisen aiheena. Eh, teemme yhteistyötä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, joko monenvälisesti tai kahdenvälisesti, niin että eh, täytäntöön panemme hankkeita kolmansissa maissa, joita EU maata rahoittavat. Haluamme lisätä tietoisuutta teollisoikeuksista yrityksissä ja yhteiskunnassa ja levittää tätä tietoa myös EUn rajojen ulkopuolelle, jotta ymmärtäisimme samalla tavalla teollisoikeudet. Virasto on toiminut viime vuosina EU-rahoittamien hankkeiden toteuttamiseksi Kiinassa, ASEANin alueella, Venäjällä ja Intiassa. Olemme allekirjoittaneet useita sopimuksia komission kanssa, jotta toteutetaan kolme uutta IP Key-hanketta Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja kokonaisrahoitus on 22 miljoonaa euroa. Tulokset ovat hyvin tärkeitä myös teollisuuksien käyttäjien kannalta EU:ssa. Näin ollen virasto yhteisrahoittaa kaikkia toimia keskimäärin 15 prosentin rahoitusosuudella kussakin hankkeessa. Näillä hankkeilla saadaan hyötyjä. Luonnollisesti osallistumme teollisoikeusjärjestelmän täytäntöönpanoon, joka toimii käyttäjän kannalta tehokkaasti. Olemme voineet auttaa yrityksiä tarttumaan mahdollisuuksiin maailmanlaajuisesti ja saamaan näin aikaiseksi kasvua, työpaikkoja, kilpailukykyä ja investointeja EU-hun. Aivan erityisesti hankkeiden tarkoitus on tukea EUn vapakauppasopimusneuvotteluja ja täytäntöönpanoa tällaisissa hankkeissa. Olemme mukana eri puolilla maailmaa teollisoikeuksien parissa ja näin toiminta-alamme on laajentunut muutaman vuoden takaisin tilanteeseen verrattuna. Onkin aivan luonnollista, että viraston rooli on kasvanut, kun otamme huomioon, minkälainen merkitys teollisuusoikeuksilla on yhteiskunnassa ja taloudessa. Äh, meillä on myös äh, eurooppalainen seurantakeskus, joka valvoo rikkomustapauksia ja se toimii virastomme parissa äh, aina vuodesta 2012 lähtien ja tämä on myös lisännyt tietoisuutta. Meillä on komission entinen varapuheenjohtaja Michel Barnier, joka vuonna 2012 kävi virastossamme. Hän puhui silloin komissaarin ominaisuudessa seurantakeskuksesta ja totesi, että kun kyse on väärennöksistä, niin komission täytyy ensin ymmärtää tilanne ja sitten toimia. Virasto on toiminut tämän tehtävänannon pohjalta. Ensinnäkin olemme keränneet tietoa tapauksista äh, ja siitä, miten yritykset käyttävät teollisoikeuksia tehokkaasti. Näin haluamme ymmärtää modernin yhteiskunnan teollisoikeuksien tilannetta. Patenttiviraston kanssa seurantakeskuksen tekemä työ osoittaa, että mm, teollisoikeus teollisuus tukee suoraan tai välillisesti 38 prosenttia työpaikoista, 42 prosenttia EUn BKTstä ja 90 prosenttia EUn ulkomaankaupasta. Kun kyse on tavaramerkeistä, designista tai patenteista, niin usein ne toimivat yhdistelminä ja varmistavat sen, että luovat alat, luovat ihmiset voivat saada tuottoa investoinneilleen, joko aikana tai rahana. Tietyt alat hyötyvät teollisoikeuksista äh, tehokkaasti ja tämä tarkoittaa sitä, että voimme saada myös laadukkaampia työpaikkoja oikeuksien toteutumisen kautta. Yritystasolla, kun ajatellaan pk-yrityksiäkin, niin olemme havainneet, että pk-yritykset omistavat ainakin yhden tuotemerkin, patentin tai design-luvan, ja ne työllistävät enemmän kuin ne yritykset, joilla ei ole tällaisia teollisoikeuksia hallussaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että väärennetyt tuotteet vaikuttavat kielteisesti teollisuuteen. Ne aiheuttavat 90 miljardin tappiot vuositasolla laillisesti toimiville yrityksille ja vaikuttavat noin 800 000 työpaikkaan, jotka mahdollisesti menetetään vaikutukset myös kansainväliseen kauppaan ovat, huomi, ovat huomattavia. Teollisoikeudet ovat tarvittava rakennuspalikka kaikissa moderneissa talouksissa. Niillä suojellaan innovointia ja kehitystyötä. Näin ollen teollisoikeuksien varmistaminen on oleellista, jotta toimintaedellytykset ovat tasa-arvoiset. Kyse on myös kehitysmaiden tulevaisuudesta. Ne mahdollistavat sijoitustoiminnan investoinnit näihin maihin. Kyse ei ole siitä, että teollisoikeudet nähtäisiin vain ongelmallisena kysymyksenä, vaan rikkomukset ovat ongelmallisia markkinoiden kannalta ja uhkaavat työpaikkojen luomista ja ihmisten parempaa elämää. Sen takia, kun tätä ongelmaa kartoitetaan EU:ssa, niin virasto on yhdistänyt voimansa OECDn kanssa ja on tehnyt huomattavasti huomattavan tärkeän tutkimuksen vaikutuksista kansainväliseen kauppaan. Luvut ovat valtavia, niitä on vaikea ymmärtää. Tutkimus osoittaa, että 461 miljardia dollaria vuosittain kaupassa muodostuu väärennyskaupasta. Vuoden 2013 luvuilla tämä olisi 338 miljardia euroa tai jopa korkeampi summa tänä päivänä kun kyse on väärennöksistä tai laittomasti valmistetuista tuotteista, niin sitten tässä Portugalin, Kreikan ja Bulgarian yhdistetty BKT olisi kyseessä. 2,5 prosenttia kokonaismaailman kaupasta muodostuu tuoteväärennöksistä ja laittomasti valmistetuista tuotteista. Ja luonnollisesti vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea kehittyneisiin maihin väärennökset ja tuot, laittomasti valmistetut tavarat lisääntyvät markkinoilla, ne muodostavat taloudellisen uhan. Usein niillä rahoitetaan rikollisverkostoja, joka on mukana myös rahanpesussa ja huumekaupassa ja jopa ihmiskaupassa. Me tiedämme, mikä tilanne on ja tältä pohjalta pitäisi myös toimia. Sidosryhmät ja IP-käyttäjät todella vaativat toimintaa. Tietenkään tuoteväärännyksiin puuttuminen piratituotteihin puuttuminen ei ole helppo tehtävä. Kukaan ei voi yksin tässä onnistua. Meidän on ponnisteltava yhdessä koordinoidusti ja se on ainoa tapa toimia. No sitten mahdollisia toiminta-aloja. Ensinnäkin EUn sisällä. Käyttäjät haluavat, että direktiivi todella pannaan täytäntöön, IPRED-direktiivi pannaan täytäntöön niin, että jäsenvaltioiden tasolla toiminta on tehokasta ja koordinoitua halutaan myös uutta asetusta ja direktiiviä nyt, kun tavaramerkkilaki on lähes valmista. Kyse on teknologiatuotteista, kaikesta junista, aina satelliitteihin saakka. Ja tässä tuotteen arvo on hyvin tärkeää kehittyville maille. Olemme saaneet hyvin myönteisen reaktio näille hankkeille Milanon me viime marraskuussa. Design, suunnittelutyö on keskeinen osa Euroopan DNAta. Sitä täytyy suojella. Se on osa myös kulttuurista moninaisuutta. EU-tasolla siis tarvitaan modernisoitua lainsäädäntöä. Tämän lisäksi on, tuonne, on suojeltava myös muita kuin maataloustuotteiden alkuperämerkintöjä. Jos me emme paranna omaa lainsäädäntöämme tällä alalla, niin me voi sitä myöskään vaatia muilta. Ja lopuksi, miten EU voisi toimia nykyolosuhteissa niin, että saamme teollisuuteen lisää kasvua, työpaikkoja ja kauppaa sekä EU-ssa ja kansainvälisessä kaupassa kaikkia hyödyttävällä tavalla. tavalla. Väärännekset on globaali kysymys. Sitä on käsiteltävä näin ollen vto tasolla ja kyse on myös TRIPS-sopimuksesta ja teollisoikeuksista. Olemme tehneet tutkimuksia EU-ssa. Tiedämme, että ne yritykset, jotka eivät kunnioita teollisoikeuksia, vievät toimintamahdollisuuksia legitiimeiltä yrityksiltä, eivätkä ne myöskään edes, edis, edistä verokertymän kasvua ja kasvulukuja yleisesti. Nyt on osoitettu suuraa, suurta mielenkiintoa tutkimuksia kohtaan, joita tehdään näistä kysymyksistä. Meksiko, Turkki, kymmenen asianmaata, Peru ja Marokko ovat olleet keskustelujen kohteina. Tällaisten taloustutkimusten toteuttaminen kansainvälisellä tasolla voi lisätä ymmärtämystämme siitä, mistä kaikesta tässä on kyse, ja voimme laatia EUn toimintastrategian kansainvälisellä tasolla. Lopuksi puheenjohtaja raportti, jonka saimme EU-IPOsta e ja OECDstä, on meille melkomoinen eh, herätyskutsu. Meidän on varmistettava parempi tulevaisuus kansalaisillemme, mukaan luettuna nuoret. Teollisoikeuksien suojeleminen on globaali huoli sekä yksilötasolla että yritysten tasolla. Näin on myös kehittyvissä maissa. Haaste edessämme on yhteinen. Nyt Euroopan täytyy edetä toiminnan tiellä kansalaisten ja kuluttajien hyväksi. Kiitos. Thanks a lot for this uh, comprehensive uh, pitch. Kiitos tästä katsauksesta herra Kampinnokselle. Ja nyt yritämme saada yhteyden herra professori Korean. Kuuletteko, professori Korea? Hyvää iltapäivää. Eli me kuulemme teidän esitelmämme tämän audiolinkin kautta. Sitä ei tulkata, joten kuuntelemme esitelmänne englanniksi. Olkaa hyvä, herra Korea. Hey, well, thank, thank you very much for the opportunity to make a presentation. I'm, I'm very sorry I cannot be present at this session.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 has the impression that the... Nyt vaikuttaa siltä, että digitalisaatio ei ole vielä niin pitkälle kehittynyttä teknisiä ongelmia. Lost your signal. Ah, okay. No, we can't hear you. Okay, can you hear me now? That's better. Should I go on?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 Thank you very much for this opportunity. Perfect. Professor, thanks a lot for... Täydellistä hyvä professori. Kiitos, että esittelitte meille ajatuksenne teollisia tekijän oikeuksien vahvistamisesta. Joskus komissio ei todellakaan tee sitä, mitä parlamentti haluaisi. Tämä on pitkäaikainen ongelma ollut parlamentille, mutta teemme kyllä töitä sen poistamiseksi. Onko kollegalta nyt kommentteja tai kysymyksiä? Heidi Hautala. Kiitos paljon. Täytyy sanoa, että minun teki suuren vaikutuksen tämä esitelmä, jonka juuri kuulimme Buenos Airesista. Haluaisin jatkaa tätä keskustelua joustavuudesta ja siitä, miten vto TRIP-sopimuksessa on joustavuuden mahdollisuuksia. Miten voisimme siis paremmin koordinoida ja selventää tätä VTOn TRIP-sopimuksen joustavuusmahdollisuutta? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toiseksi, oletteko sitä mieltä, että teollisen tekijänoikeuksien protektionismi, jonka näemme teollisuusmaissa, että se olisi pian vanhentunut malli, vaikuttaa nimittäin siltä, että kun vapakauppasopimuksia laaditaan, niin silloin puhutaan siitä, että kaiken pitää virrata vapaasti paitsi tiedon. Minä toivon ja minä kysyn siis teiltä, oletteko sitä mieltä, että tämä on pian vanhentunut malli? Kiitos paljon. Onko muita kommentteja tai kysymyksiä? Ei. Joten annan puheenvuoron alustajille, jotta he voivat vastata heidän kysymykseen. Puheenjohtaja, jos sopii, niin en ole ollenkaan pettynyt, jos joku muukin haluaisi vastata tähän kysymykseen, niin vaikka äh, esitin tämän kysymyksen oikeastaan professori Korealle. Entä komissio? Onko komission puolesta kommentteja? Olkaa hyvä. Trade from the IP unit. Olen kaupan pääosastolta teollisen tekijänoikeuksien yksiköstä. Totta kai komissio täysin tukee Dohan julistusta, josta on sovittu ja tukee parlamentin näkemyksiä tässä asiassa. Minusta esitys, jonka juuri kuulimme, oli hiukan sekoittava näin sanoakseni, koska ensin sanottiin, että kysymys on kehittyvien maiden ongelma – ja sitten tullaan nyt vapaakauppasopimuksiin, mutta komissio ei tee vapaakauppasopimuksia kehittyvien maiden kanssa. Ja vapaakauppasopimuksissa tapahtuu sitten, että ne sopeutetaan kumppanimaiden olosuhteisiin. Tämä on hyvin tärkeää tietää, koska on hiukan harhaanjohtavaa se, mitä juuri kuultiin. Tekninen kysymys vielä sitten, että me pyydämme tietosuojelua, kun on kysymys lääket kokeiluista ja se on osa TRIPSiä, joten sinne mielessä me luotamme siihen, että konkretisoituu se, mitä TRIPSissä on todettu. Ja mitä tulee sitten patentteihin, ne niin voimassa on 20 vuotta. Me puhumme pelkästään lääkkeistä. Procedure, which is very long last. Agrokemikaalisista tuotteista, joten on tarvita todellakin suojella kuluttajia ja yleisöä yleisesti, joten me takaamme sen, että on olemassa ainakin viiden vuoden suojeluaika. Ja tämä erityinen suojelu pätee vain tapauksissa enintään 15 vuoden ajan, eikä mene yli 20 vuoden tehokkaan suojelun ajan yli. Tässä kaikki. Kiitos paljon. Nyt asiantuntijat saavat puheenvuoron.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 Palaamme komission puheenvuoron. Puhun, näistä, puhun vähiten kehittyneistä maista, joita koskee Dohan julkilausuma. Good. Then if there are... Hyvä. Niin Heidi, ehkä kysymykseni ollut selvä, mutta en kyllä saanut vastausta herra Korealta siihen. Professor Korea. Herra professori Korea, voisitteko yrittää vastata Heidi Hautalan kysymykseen?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 Perhaps Heidi, you can raise it. Ehkä Heidi voisi esittää uudelleen tämän kysymyksen. Kyllä, ei pidä teknologian antaa pilata tätä mahdollisuutta, joten toistan kysymykseni. Te puhuitte Euroopan parlamentin kannasta, herra Korea. Sanoitte, että me pyydämme komissiota käyttämään vto TRIP-sopimuksen joustavuutta ja koordinoimaan ja selkeyttämään asiaa, kun tarvitaan. Minä haluaisin kuulla teiltä konkreettisia ehdotuksia siitä, missä kohdissa tähän olisi mahdollisuuksia. Ja toinen kysymykseni kuuluu, näettekö, että tällainen teollisen tekijänoikeuksien protektionismi, jota nähdään kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa, onko se teidän mielestänne vanhentunut malli?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 Tämä on erittäin kiehtovaa keskustelua. Haluan onnitella kollegaani siitä, että hän esittelee todella hyvin syvälmeneviä kysymyksiä. Olen sanoa paneelin kommentit. Ongelma voi olla se, että jos joku keksii jotakin, heidän pitäisi hyötyä siitä ilman, että he joutuisivat kuitenkin maksamaan siitä käsittämättömiä summia, mutta tässä on tilanne konflikti. Jos joku keksii lääkkeen, saadaanko takaisin kustannukset tutkimuksesta, koska ne lääket ovat mutkikkaampia keksiä nykyään kuin silloin, kun herra Fleming keksi penisilliinin. Niin silloin tarvittiin vain mikroskooppi käytännössä, mutta nyt tämä lääke tulee universaaliksi tietyissä osin maailmaa tietyllä kustannuksella. Eli silloin tätä investointia välttämättä saada takaisin tästä. Ehkä tämä sitten ehkäisee ihmisiä keksimästä lisää lääkkeitä. Tämä saattaa olla ongelma. Ehkä tuo puhuja satoi sanomaan asian eri tavoin, mutta meillä on paljon mielipiteitä todellakin, ja nyt puheenjohtaja on ollut todellakin erittäin suvaitsevainen viimeisen ajan. Meillä on tässä kuitenkaan ne no mielipiteitä, en tiedä mikä ratkaisu olisi. Sanoit, käyttäisin, minusta tämä on arvoitus, minulla en, en tunne tähän vastausta ehkä kaikki pitäisi voida, vaan jotenkin etsiä ratkaisuja. En tiedä, että on paljon tällaista nyökkäilyä hyvin paljon. Any reaction of the panelists? Haluavatko paneelin alustajat vastata tähän? This Well, uh, you know, uh, is saying that uh, inventions should be uh, available at no cost. So nobody is saying that there should be no recognition of the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 yleiskatsauksen ja kuulimme myös selkeän viestin, että komission pitäisi kuunnella paremmin parlamenttia. Tämä oli hyvä viesti mielestäni. Nyt siirrymme toiseen paneelikeskusteluun. Siinäkin on meillä kaksi asiantuntijaa. Mari Patullo, joka on tavaramerkeistä ja brändeistä vastaava vanhempi johtaja AIMS, eli European Branch Associationissa – ja meillä on täällä myös Peter Strustsovski, joka on vanhempi taloustieteilijä OECDssä. Joten nyt näkökulma muuttuu hieman elinkeinoelämän puolelle. Ensiksi annan puheenvuoron Mari Patullolle. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos jäsenille, että tämä mielenkiintoinen keskustelu on järjestetty. Haluaisin ensiksi sanoa, että erikoisanani ovat tavaramerkit ja brändit. Jos täällä on todella yksityiskohtaisia kysymyksiä, että olisi tekinoikeuksessa niin Trade-pääosaston edustaja tietää niihin paremmin vastauksen. Kuten sanottiin, sanotti, sanottiin minä puhun täällä tänään elinkeinoelämän näkökulmasta. IM edustaa noin 1800 yritystä. Varmasti tunnette useat näistä logoista. Ja meillä on, e, me olemme siis Euroopan tasoinen järjestö ja me jäsenenämme on myös kansallisia järjestöjä. Anteeksi pyyntö näille maille, jotka eivät ole tässä sinisellä. Kyse on siis siitä, että meillä ei ole jäsenjärjestöjä näistä maista. Kuten sanoin, me, meillä on aiemmassa tavaramerkkejä ja väärennöksiä käsittelevät komiteat, komiteoita. Me siis me, ää, minä puhun ennen kaikkea väärennöksestä. Tämä teksti nyt tässä on hieman pienellä, pyydän anteeksi sitä. Mutta tässä on siis kyse eri alakohtaisista järjestöistä, kansainvälisistä järjestöistä ja muista tahoista. Ja kaikkien jaettu tavoite on taistella väärännyksiä vastaan EU-tasolla. Väärännöksiä on yhä enemmän. Minä haluaisin ennen kaikkea puhua tietyn brändin tai tavaramerkin suojelusta, miksi sitä pitäisi tehdä, kun jätetään oikeudelliset näkökulmat huomiota, niin pitää ottaa huomioon, että tavaramerkki on alkuperämerkintä kuluttajille. Me pystymme siis kaupassa tunnistamaan jonkun tietyn tuotteen. Me voimme luottaa siihen, koska tämä brändi edustaa tiettyä luottamusta. Eli tavaramerkki on se perusta, jolle brändi rakentuu. Tässä on kyse siis luottamuksesta, kuluttajan luottamuksesta, mutta myös kestävyydestä ja innovoinnista ja mm, tämä suojelu johtaisi kestävään kasvuun, kilpailukykyyn ja työpaikkoihin. Onko väärännyksillä siis väliä? Jo 15 vuotta olen sanonut, että voi valmistaa mitä tahansa, se kyllä väärennetään ja se on edelleen totta samalla tavalla kuin 15 vuotta sittenkin järjestössä, niin olemme nähneet väärennettyä värentyjä purukumeja tai mm, vartalovoiteita tai muita. Ei ole aina kyse korkea-arvoisesta tuotteesta, äh, vaan myös, myös vähempiarvoisesta tuotteesta. Tässä on siis kyse kuluttajapetoksista. Saattaa olla, että ei tiedä, ei, e, ei tiedä ostamansa väärennöksen, tai sitten kyllä, sillä jos ostaa halvalla korkea-arvoisen tuotteen, niin – kyllä silloin tietää, että kyse on väärännöksestä. Ja jos ostaa esimerkiksi shampoota tai vartalovoidetta, niin, tai esimerkiksi aurinkorasvaa, mutta tämän voiteet sitten saattavat jopa syövyttää ihon pois. Eli kyllä tässä on kyse myös turvallisuusnäkökulmasta. Muutama luku vielä. EU-IP on alakohtaiset tutkimukset tutkivat sitä, miten paljon työpaikkoja menetetään ja tuloja menetetään, niin voidaan sanoa, että 800 000 työpaikkaa menetetään väärännösten takia Brysselin alueella. Tällä alueella siis 439 705 työpaikkaa on menetetty, eli kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin tällä alueella on työ, ihmisiä töissä, niin paljon työpaikkoja menetetään ja lisäksi monet monikansalliset yritykset menettävät rahaa. Mm, nämä yritykset tietysti työllistävät paljon ihmisiä, joten tällä on kyllä väliä. Ja sitten vielä verotulot, 14,6 miljardia näinä tiukkojen budjetin aikoina. Minun mielestäni meillä ei ole varaa menettää näitä verotuloja. Minne nämä rahat sitten menevät? Menevätkö ne kilpailijoille vai jollekulle, joka maksaa työntekijöille ja rakentaa tehtaan? No, rahat menevät järjestäytyneeseen rikollisuuteen ihmisille, jotka harjoittavat hyvin pahaa toimintaa. Tässä on ranskalaisten kollegoidemme raportti väärennöksistä ja terrorismista. Tämä ei ole mitään sensaation hakuisuutta, vaan tämä on todellakin todellinen raportti. Olkaa hyvä ja lukekaa se. Se löytyy tästä nettiosoitteesta, eli tällä on kyllä siis väliä. Sitten vielä muutama luku. Kauppa nimittäin 5 prosenttia EU-hun tulevasta tuonnesta 5 prosenttia tämän tuonnin arvosta on siis väärennöksiä ja tässä on kyse siis vain tuonnista, ei niistä väärennöksistä, jotka valmistetaan täällä tai niistä tuotteista, jotka viedään täältä. Ja tämä on siis vain ne väärennökset, jotka on löydetty 5 prosenttia, eli yksi 20 tuotteesta on väärennetty. Me kuulemme usein pienistä lähetyksistä, usein nämä lähetykset tulevat kuriiri sähköpostitse, näitä on vaikea huomata. 5 prosenttia tuonnista EUhun ei tule pienellä lähetyksenä, vaan isoissa laivoissa, todella isoissa laivoissa. Tästä näkee nämä rahtilaivojen suuret keskittymät. OECDn kollega varmasti puhuu myös näistä luvuista. 2,5 prosenttia maailman kaupasta, eli 461 miljardia usa dollaria on tämä arvo. Tämä, tässä ei ole kyse mistään pienistä määristä. Ja noin 5 prosenttia tuonnesta, joka tulee EU-hun, tulee tulee, 50 prosenttia tulee itse asiassa isoissa äh, rahtilaivoissa, esimerkiksi Rotterdamin ja Antwerpenin satamiin. Nämä, äh, tämä rahti tulee siis näiden satamien kautta ja sieltä ne siirretään muualle ja siksi meidän on tehtävä yhteistyötä. Miten voimme siis suojella oikeuksiamme paremmin? Ensinnäkin meidän on otettava huomioon tämän vasemmalla puolella olevan herrasmiehen kanta. Pitää siis rekisteröidä hänen järjestönsä kautta tavaramerkki. Nimittäin, jos ostaa esimerkiksi auton, niin se on, sekin on rekisteröitävä, eli näin tehdään tiettäväksi, että se on sinun autosi. Ja tavaramerkit voidaan rekisteröidä kansallisella, EUn tai kansainvälisellä tasolla. Ja kansallisella tasolla en tarkoita pelkästään jäsenvaltiota, on tiettyjä jäsen, on tiettyjä valtioita maailmanlaajuisesti, jotka ovat tunnettuja siitä, että siellä tehdään väärännöksiä ja siellä kannattaa myös suojata tavaramerkkiinsä. Nimittäin ensimmäinen puolustuslinja on tulli ja tulli, väärän, väärännetyt tuotet voidaan pysäyttää tullessa vain, jos on kyse rekisteröidystä tavaramerkistä. Ja sitten seuraava askel on se, että täytetään niin sanottu toimintapyyntö. Se on asiakirja, jossa listataan oikeudet, ilmoitetaan miltä tuote näyttää ja sitten annetaan yhteistiedot. Kerran vuodessa tämä on tehtävä ja joskus tulliviranomaisessa pitää antaa myös lisätietoja. Näin voidaan tehdä monella tavalla, mutta miksi niin pitäisi tehdä? No tulli voi valvoa vain yhdeksi, noin 1,5 prosenttia ähm, viennistä ja tuonnista. Ja siksi meidän on tehtävä etukäteen riskianalyysejä. Me, me näemme siis tiettyjä malleja et, ja voimme sanoa, että kysyä, että nähdäänkö missään muualla tällaisia samanlaisia, samanlaisia varoitusmarkkeja. Ja kiitos tässä EU-IPON pääjohtajalle siitä, että ollaan luotu niin sanottua täytäntöönpano tietokantaa. Eli me siis lataamme tiedot tähän tietokantaan ja tulli- ja poliisiviranomaiset voivat käyttää sitä. Minun mielestäni oikeuksien haltijoiden näkökulmasta on selvää, että tiedämme, että ketä nämä väärentäjät ovat. Me tiedämme sen ja sitten me annamme nämä tiedot poliisille ja sitten viranomaisten on hoidettava asia omansa, omalla tavallaan. Ja sitten tullin kohdalla me teemme paikallista yhteistyötä poliisin, tutkijoiden kanssa. Me näemme myös ratsioita ja Kyse on siitä, että lainvalvonta viranomaisten tehtävää hyvää yhteistyötä. Jotkut tekevätkin hyvää yhteistyötä. Interpol ja VCO kansainvälisellä tasolla tekevätkin sitä. Europol on myös todella hyvä ja hyvin avulias valmis auttamaan. Heillä on todella hyvä kampanja myös käynnissä ja sieltä, näin, sieltä heidän nettisivuiltaan löytää paljon hyvää tietoa. Ensiksi haluaisin kiittää Trade-pääosastoa, sillä usein puhutaan siitä, että no, ongelma on, yritetään ratkaista se yhdessä. Puhuit, kuulitte, juuri, kuulitte, kuulitte juuri pääjohtajalta näistä IP, IP Key-hankkeista, ja meidän mielestämme vapaakauppasopimukset ovat ensinnäinen askel. Se on hyvin vaikuttava askel ei pelkästään meille, vaan meidän kauppakumppaneillemme ja valmistajille, tavara, jolla on tavaramerkkejä, jotka haluavat edelleen luoda laillisesti työpaikkoja ja valmistaa tavaroita. Tämä on siis kaksisuuntainen katu, mutta me tarvitsemme täytäntöönpanoa. panoa joissakin maailman, jollakin maailman alueella on luotu vapaa kauppa alueita Niillä on tarkoitus e- edistää ja helpottaa lain, laillista kauppaa, ei laitonta, joten pitäisi antaa poliisiviranomaisten tehdä työnsä myös vapaa kauppa alueilla Ja sitten seuraavaksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia komission lisäksi äh, mutta voidaan sanoa, että joku on valmistanut väärennyksen ja joku on myynyt sen. Ja sitten tämä väärännys on jollakin tavalla kuljetettu lähtömaasta kohdemaahan. Kyse saattaa olla lähettäjistä, postista, kurjeista, ehkä verkkovälittäjistä. Mutta joka tapauksessa jokainen osa tätä ketjua tekee rahaa väärennöksen kuljettamisella. Joten olen hyvin kiitollinen siitä, että, että, että 15. kesäkuuta verkkoalustasta tehdyssä päätöslauselmaesityksessä parlamentti muun muassa sanoa, että kaikki arvoketjun toimijat, myös internetpalvelun toimittajien kaltaiset välittäjät, voivat torjua tehokkaammin väärentämistä toteuttamalla aktiivisia, oikeasuhtaisia ja tehokkaita toimenpiteitä. Tässä ei ole kyse pelkästään vastuusta, vaan siitä, että lailliset yritykset tekevät todellisia asioita ja harjoittavat due diligence-tarkistuksia ja noudattavat yhdessä meidän kanssamme lakia, sillä tässä on kyse jaetusta vastuusta tässä on kyse lainsääntäjien, lainvalvonnan ja yritysten yhteisestä, yhteisestä vastuusta. Kun kyse nyt kaupan kauppavaliokunnassa, niin voin sanoa, että tämä on hyväksi myös talouskasvulle, mutta myös ennen kaikkea kuluttajan suojelle, joka on lähelle minun sydäntäni. Kiitos. Kiitos. Tämä oli selkeä viesti. Ja nyt sitten, mikä on väärännösten kaupan taloudellinen vaikutus? Tämä on kysymyksen OECDn edustajalle. Kiitos puheenjohtaja, kiitos parlamentin jäsenet. Minä tulen OECDstä, julkisesta kansainvälisestä järjestöstä, joka toimii Pariisissa, mutta OECDssä oikeastaan olemme vain tilastotieteilijöitä tai tylsiä taloustieteilijöitä, jotka pyrkivät muokkaamaan tietoja ja saamaan aikaan todisteita, joilla olisi merkitystä politiikan harjoittajalle. On tehnyt joitakin kalvoja vaikutuksista ja todisteista, mutta kuten sanottu, nämä ovat, tässä on tietynlainen metodologia. Kuten sanottu, OECD on julkinen instituutio, joka keskittyy talouspolitiikkaan. Minun pitäisi aloittaa sillä, miksi väärentäminen – miksi politiikan harjoittajien tulisi välittää kaupasta, jota tehdään, käydään väärentyllä tuotteella. Mutta ennen kuin tulen siihen, miksi ylipäätään meitä kiinnostaa tämä asia, haluan selvittää yhden asian. Oli hiukan sekaisin, kun, kun professori Korean puheenvuoron siinä puhuttiin siitä, että patentit olisivat nousevassa hyvin merkittävään asemaan tässä tilanteessa, että nähtäisiin tällaisena eh, teollisoikeuden, teollis, poikkeuksien merkkinä, mutta toisaalta tavaran merkitty, mutta patentit suojelevat aikomuksia, sitä miten tuotteet valmistetaan. Tavaramerkit ovat yhteydessä kuluttajiin tuot- ja ne kertovat tuotteesta itsestään. Tämä on tuotemerkki. Ja minun oikeuteni on uskoa, että tämä tuote on tämän yhtiön valmistama ja joku käyttää, väärentää tätä, niin hän silloin johtaa kuluttajaharhaan, koska kuluttaja halutaan uskovan, että se tuote on sen valmistajan valmistama, johon tämä tuotemerkki viittaa. Mutta tällä minä puhuisin, puhun enemmänkin tästä liikemerkistä. Miksi siis pitäisi viitata, miksi pitäisi välittää sitä, että tehdään kauppaa tuotteilla, joissa rikotaan tuotemerkkimääräyksiä. Tuotemerkkien arvo on nousemassa. On, professori Campino, Campino sanoi, että tutkimukset osoittavat, että tuotemerkit yhä enemmän vaikuttavat BKT, mutta minulla on päivittäinen esimerkki. Asun Pariisin kauniissa kaupungissa, joka on upea paikka. Ja matkalla tänne talisunassa ajattelin, mitä tuotteita ostan joka päivä, jossa on tuotemerkki. Mitkä minun päätökseni riippuvat tuotemerkeistä ja esimerkkejä olisivat miksi baketit ja croissantit, kaikki muu perustuu tuotemerkkeihin, Menen Carrefour supermarketeja ostan President merkistä voita, voi, uska, uskon, että laatu on tässä. Ja makrotaloudellisista tuotteista tiedoista näin, että näin on, että tuotemerkkien arvo kasvaa, joten väärentäminen on mahdollisuus hyödyntää kustannukset, jos luottamus, snobbailu, yllisyys, Tämä merkitsee sitä, että valmiita maksamaan sitä, että on tuotemerkkiä. Silloin on näitä, jotka haluavat hyödyntää kustannuksia tätä. Eli on suurta kaupan volyymiä, ei pelkästään kauppaa A-sta b vaan kaupasta A, B, C kautta d -hen. Lopputotteilla käytävä kaupan äh, yhteydessä tämä A muuttuu, eli siis äh, Jotta valmistetaan tämä puhelin, tämä BlackBerry-puhelin, jonkun täytyy luoda ajatus, jonkun täytyy luoda tämä lasi, osat. Ja tässä on ollut monia maita mukana, mutta se merkitsee sitä, että on monia mahdollisuuksia väärentäjille saastuttaa tämä tuotantoketju ja kaupanketju. Ja viimeinen syy, miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita, on tietysti sähköinen kaupankäynti, sen voimakas kasvu, joten äh, tämä kysyntä ja tarjonta on vaskohtaaminen. Tämä on vaikea kysymys. Jos tämä kokonaisuudessaan olisi ongelma, minä olisin täällä, mutta sanoisin kuitenkin, että OECD, kuten sanottu, me olemme tällaisia tilastojen tekemisiä, me pyrimme tarjoamaan todisteita politiikan harjoittajille, ja näiden todisteiden tulisi perustua faktoihin, pitäisi olla vankkoja ja neutraaleja faktoja. Esimerkiksi, että kaikkien havaintojen takana on faktoja, tiukkoja tilastoja – jos ei ole tietoa, sinulle laitetaan kysymysmerkki, eikä sitä mitään arviota. Tämä vankkuus merkitsee sitä, että nämä selvitykset ovat selkeitä, läpinäkyviä. Jokaisen selvityksen päätteessä on valtaisa liite, jossa on paljon erilaisia kaavoja ja vastaavaa. Tämä on tätä avoimuutta. Aina voidaan tarkastella sitä, mitä olemme tehneet. Olemme siis julkinen instituutio, yksikään pennisentti, äyri tai Gross ei ole tullut yksityisiltä tahoilta näiden selvitysten tekemiseen. Joten tulas on tietynlainen valokuva, neutraali, faktoihin perustuva vankka, joka liittyy kauppoihin, kauppaan, jota käydään väärentyillä tuotteilla. Mikä on volyymi, mitkä ovat tämän tällaisen kaupan trendit, mikä on sen laajuus. Nyt parissa minuuttia esittelen näitä kuvia, näitä neutraaleja valokuvia. Laajuus kuten herra Campino sanoi, 461 miljardia Yhdysvaltain dollaria väärentyillä tuotella käyttävää kauppaa, sitten siis tuotteella pyritään harhaanjohtamaan kuluttajia. Vuonna 2013 tämä on valtava osuus, joidenkin maiden koko BKT kaksi kertaa Applen äh, liikevaihto vuodessa. Ihmiset Euroopassa ovat aika vauraita, siksi tämä suuntautuu EU-hun. 5 prosenttia tuonnista EU-hun on väärennettyjä tuotteita ja innovatiiviset sektorit ovat vaarassa. 6,5 prosenttia kaupasta, jota käydään korkeatekniikan tekniikan tuotteilla, on väärennettyjä. Herra kampinos äh, teki tuote, joka äh, käsitteli lääkkeitä. Mitä me näemme täällä? 16,2 miljardia maailman lääkkeissä käydystä kaupasta on väärennettyjä. Siis kysymys ei ole patenttirikomuksesta, vaan väärennöksistä, joka kohdistuu kuluttajiin. Potilaat, jotka käyttävät tätä lääkkeitä, täytyy olla usko, oikeus uskoa siihen, että he saavat aitoja lääkkeitä, mutta heitä huijataan. No sitten tämän la, vaikut, vaikutusala, kaik, mitä tahansa tuotteita, mitä, ta, mitä tahansa tavaramerkkiä, tuotemerkkiä voidaan väärentää. Jos kysymys on on löydettävä korkealaatuisia kulutustuotteita, kuten kelloja, parfyymejä tai nahkatuotteita, tai my- mutta myöskin väärättyjä koneita, kemikaaleja, varaosia. Jos olisi korjattavaksi, haluat uskoa, että varaosat ovat aitoja, mutta kuka sen takaa? Myöskin väärennetyt kuluttajahyödykkeet, lelut, lääkkeet, kosmeettiset tuotteet, elintarvikkeet – Minulla on pieni lapsi ja olen valmis maksamaan paljon siitä hyvästä, että hän saa kunnollisia tuotteita. Minä luotan siihen tuotemerkkiin, missä että minä olen väärentäjille hyvä kohde. On, on myöskin sellaista, mikä kohdistuu tuoreisiin mansikoihin, bananeihin, kaneliin tai kokosöljyyn. Ihmiset ovat valmiita maksamaan enemmän banaanista, jossa on tarra, kuin banaanista, jossa ei ole mitään merkintää. Kuitenkin tarran käyttö on erittäin halpaa. Tämä on resepti täydelliselle liiketoiminnan mallille ja tuomme joku turvallinen liiketoiminnan malli, koska varmaan kukaan poliisi ei tule vakottamaan vakavasti väitteitä väärinnetyistä banaaneista. Mitkä ovat sitten lähteet? Mistä tulevat väärinnetyt tuotteet? Valitettavasti raporttiimme mukaan sekin, joka, sekin mukaan joka lähiaikoina tullaan julkaisemaan, ne osoittavat, että se on järjestettyä toimintaa, liiketoimintaa, joka hyödyntää nykyaikaisia logistisia ratkaisuja, nykyaikaista kehitystä sähköisessä kaupankäynnissä. Se on vakavasti keskittynyt ja Kiina on tärkein väärentyjen tuotteiden lähde. Tällä kaupan reitit ovat hyvin mutkikkaita. Tavallisesti käytetään tällaisia selkeytysasiakirjoja ja tämä tapahtuu, tapahtuu tiettyjen keskusten kautta, välityspisteiden kautta sellaisia maita kuin Hongkong, Yhdistyneet Arabiemiraatit tai Singapore. Ehkä tarvittaisiin jonkinlaista hallinnon parannusta tässä asiassa. On nähtävissä myös sektori- ja aluekohtaisia malleja, Euroopan kannalta katsottuna Albania, Egypti, Marokko ja Ukraina ovat erityisen tärkeitä, kun on kysymys eh, värittyjen tuotteiden eh, välittämistä ja levittämistä, jotka on suunnattu Euroopan unionin. No, ketkä ovat sitten kohteita? Ketkä, mitä ovat ne yritykset, jotka kärsivät tästä väärentämisestä? näemme, että yritykset OECD-maista, jossa ovat useimmat Euroopan unionin maat, ovat erityisiä kohteita. Italia, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Luxemburg ovat listan kärjessä. Yritykset näissä maissa kärsivät erityisesti väärennöksistä ja tämä johtaa tiettyihin vaikutuksiin. Tällä hetkellä OECDssä me työskentelemme jäsenmaiden kanssa voidaanko me kvantifioida näitä vaikutuksia, koska vaikutukset voidaan myöskin arvioida, ne voidaan kvantifioida ja voimme sanoa, että on menetettyjä myyntituloja, menetettyjä voittoja, verotuloja ja myöskin menetettyjä työpaikkoja. Mutta tämä on vain jäävuoren huippu. On vaikutuksia myöskin hallintoon, on korruptiota, on vaikutuksia terveyteen, lääkkeitä tai patterita tai väärennettyjä torjunta-aineita. Ja on tietysti myös pitkän tähtäyksen vähentyneitä houkuttimia tehdä uusia innovatiivisia tuotteita. Miksi, miksi laatia jotakin uutta, jos väärentäjät tuottavat jotakin sellaista, joka näyttää aivan samalta ja hyödyntävät tätä tuotemerkkiä. No, mitä me voimme sitten tehdä tälle ongelmalle? Vastaus on hyvin vaikea, koska kuten sanoin aiemmin, Pärjätäjät toimivat globaalisti, tämä on globaalia, hyvin organisoitua liiketoimintaa ja vastaus edellyttäisi suurta yhteistyön astetta maiden välillä, eh, sidosryhmien välillä, hallitusten välillä, eri toimijoiden välillä, hallitusten sisällä, mutta myöskin kansainvälisesti kohdemaiden kesken, kauttakulkumaiden ja myöskin eh, lähtömaiden kanssa, jotka kärsivät korruptiomuodossa tästä ongelmasta – Kuten Campino sanoi, meidän pitäisi ensin ymmärtää ja sitten toimia. Meidän roolimme oecd on antaa kuvia, jotka auttavat ymmärtämään ongelmaa. Toivon, että tämä on ollut pitkästyttävä ja kiitoksia. Thanks a lot. Kiitos paljon. Haluatko kollegat käyttää puheenvuoron? Heidi. So I think it's extremely... Kiitos. Äärimmäisen mielenkiintoista. Me kaikki kuluttajina olemme joutuneet pettymään tuoteväärennösten takia. En kerro omia esimerkkejäni tässä yhteydessä. Olemme nyt kuulleet siitä, mitä pitäisi tehdä. Kysymykseni kuuluu, onko mitään todisteita siitä, että tällaista laajamittaista tuoteväärennösvalmistusta tapahtuu myös offshore-talouksissa. EU ja parlamentti ovat hyvin kiinnostuneita puuttumaan ja kitkemään pois tällaisen offshore-talouden muodon, kun kyse on rahoitusvirroista. Olemme myös nähneet, että tuoteväärennyskeskukset ympäröivät EU-ta etelässä ja idässä. Mikä olisi oikea tapa nostaa asiat käsittelyyn EU-naapuruuspolitiikassa? Olisiko sitä hyötyä, että meillä on yhteistyösopimuksia esimerkiksi Ukrainan ja Eurojustin välillä? Te totesitte, että väärennöksiin ja tähän tuotantoon puuttumiseksi on toimittava rajat ylittävästi, eli minkälaisia operationaalisia malleja voitaisiin käyttää? tämän ilmiön kitkemiseksi. Kiitos. Seuraavaksi Immaculada. Mikrofoni. Decía, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kahta ja Esitykset ovat erittäin mielenkiintoisia ja selkeitä. Minä haluaisin kysyä heiltä kummalta tahansa, mm, kuka vain pystyy vastaamaan. Tämä parlamentti hyväksyi täysistunnossa toukokuussa oma mietinnön, jossa puhuttiin toimenpiteistä, joilla pyritäisiin harmonisoimaan ja valvontamekanismeja, tarkastuksia ja seuraamuksia, joilla pyrittäisiin olemaan torjumaan näitä väärennöksiä. Meillä on tulliliitto, mutta se ei ole täydellinen, mutta kuitenkin erilaisten välineiden kautta, kuten valvonnan kautta, tämä kuin tässä olevat erot johtuvat siitä, että voi tulla kuitenkin erilaisia väärennettyjä tuotteita markkinoille. Tässä aloitemietinnössä me pyysimme sitä, että pyritäisiin etsimään mekanismeja tällaisen harmonisoinnin aikaansaamiseksi. Katsotteko te, että todella olisi välttämätöntä, että meidän voisimme toteuttaa tällaisen harmonisoinnin ja olisiko se hyödyllinen väline niin, että me voisimme saada mahdollisimman vähäiseksi tällaisen laittoman kaupankäynnin. Ja mitä tulee sitten siihen, että, että voittaisiin voitaisiko se aikaan tällainen keskitetty virasto, joka valvoisi näitä mekanismeja, jotka liittyvät nimenomaan tulijärjestelmiin joka valvisi sitä, että menettelyt ovat samanlaisia ja että seuraamukset samoista teoista ovat samanlaiset ja että nämä mekanismit ja tavat, joilla harjoitetaan valvonta, olisivat samanlaisia. Että tämä siis taattaisiin todellakin tämä tällainen todellinen harmonisointi toimissa, jota eri harjoittavat. Kiitos ja minultakin yksi huomio verkkokaupasta. Mitä tutkimus siis sanoo? 54 prosenttia kuluttajista käyttää tällä hetkellä internetiä ja ostaa verkkokaupasta tuotteet. Tämä osuus varmasti kasvaa tulevaisuudessa. Viimeisten kahden vuoden aikana verkkokaupan osuus on kaksinkertaistunut. Minkälaisia seurauksia tällä on täällä käsiteltävän aiheen kannalta. Eli saattaa olla, että tuotteet eivät tule isoissa konteissa Valensian tai Antwerpenin tai muiden satamien alueella, vaan saattaa olla, että THL toimittaa pikkupaketin. Tämä tilanne varmasti monimutkaistuu, ehkä jopa pahenee entisestään verkkokaupan myötä. Miten voimme säännellä verkkokauppaa ehkäpä nykyisissä VTOn puitteissa myös? Miten voimme siis ottaa nämä tulevat kehitykset huomioon myös VTOn puitteissa? Ennen kuin saamme vastaukset alustajilta, niin haluaisin kysyä komissiolta Petro Ruolesko Martins Haluaisiko hän kommentoida myös lyhyesti? Thank you very much, Mr. Chair, for giving... Kiitos puheenjohtaja, että saan mahdollisuuden kommentoida. Trade-osasto ja toimintamme kauppasopimusten puitteissa monenvälisen agendan pohjalta, kun haluamme edistää teollisoikeuksien toteuttamista, tehdään yritysten hyväksi kaksi, jotka tälläkin ovat edustettuina äh, Rova Patullon toimesta. Kyse on musiikin AV-tuotteiden valokuvausalan ihmisten luomuksia. Kyse on yksilöistä ja yrityksistä, jotka toimivat äh, luovalla tavalla televiestinnän alalla, tuotesuunnittelussa, teollisuudessa Kyse on myös maantieteellisistä merkinnöistä, sellaista tuotteista, joilla on mainetta maailmanlaajuisesti. Kyse on myös henkilöistä, jotka luovat uskomattomia lääkkeitä, jotka tarjoavat hoitomahdollisuuksia erilaisiin sairauksiin. Luonnollisesti nämä ovat hyvin kalliita kehitettäviä. Me emme kuitenkaan riistä köyhiä maita tällä tavalla. Me luomme yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Teollisoikeuksia voidaan suojella vain niin, että meillä on tiettyjä perussääntöjä ja sitten sääntöjä myös noudatetaan, niitä täytäntöön pannaan. Me täysin noudatamme parlamentin antamia ohjeistuksia ja otamme täysin huomioon myös kehitystason siinä maassa, jonka kanssa neuvottelemme sopimuksesta. Kenties tässä yhteydessä on panna merkille, että 95 prosenttia oleellisista lääkkeistä WHOn luettelossa ei ole patenttisuojattuja ja siltikään monet maat eivät saa näitä lääkkeitä käyttöönsä. No sitten nämä 5 prosenttia, jotka on patenttisuojattu, niin mikään vähän kehittynyt maa ei, ei ole velvoitettu noudattamaan näitä teollisoikeuksien sääntöjä. Edelleenkään nämä lääkkeet eivät päädy näihin maihin ja niiden käyttöön. Tämä osoittaa, että ongelmana eivät ole teollisoikeudet. Ne eivät estä köyhimpiä saamasta lääkkeitä. Me emme edes puhu uusimmasta, uusimman sukupolven syöpähoidoista, vaan kyse on hyvin perussairauksien hoidosta, niissä käytettävistä lääkkeistä. Euroopan unioni on noudattanut parlamentin ohjeistusta ja täysin kunnioitamme Dohan kehitysagendaa kauppaneuvotteluissa ja siinä työssä, jonka myös Rova Pattullo on tunnustanut. Me pyrimme siis edistämään niitä lakeja, joita Euroopan parlamentti hyväksyy. Kyse on huippuluokan laeista Esimerkiksi tullilainsäädännössä halutaan harmonisointia ja tullilainsäädäntö EU:ssa on kaikista moderneinta, tehokkainta maailmanlaajuisesti. Ja näin tulliviranomaiset voivat miljoonia tuotteita löytää, tuoteväärännyksiä löytää vuosittain. Tätä työtä me pyrimme tekemään silloin, kun käymme kauppaneuvotteluja käymme vuoropuhelua ja juuri viime viikolla olin Ukrainassa. Siellä olemme antaneet apua Ukrainalle tällaisessa twinning-hankkeessa. Teimme Ukrainan hallituksen kanssa yhteistyötä, jotta saataisiin sellaista lainsäädäntöä, jonka pohjalta he voivat täysin toimia vapakauppasopimuksen sääntöjen mukaisesti. Ikävä kyllä, kahden vuoden työn jälkeenkään emme vielä ole saaneet lainsäädäntöä valmiiksi tältä osin, mutta tukea EU on tälle työlle antanut. Ja sitten sananen verkkokaupasta. Tämä aihe on hyvinkin näkyvä aihe. Uskomaton väline ja uskomaton mahdollisuus on käytössämme, mutta niin kuin kaikkia mahdollisuuksia, myös tätäkin voidaan väärinkäyttää joidenkin toimesta. Trade-osasto tällä hetkellä niiden sääntöjen ja resurssien puitteissa, joita käytössämme on, yrittää luoda mm, jonkinlaisen seurantalistan. Sillä tarjoamme apuamme alan teollisuudelle ja seurakeskukselle. Tarkoitus on tunnistaa sellaiset markkina-alueet, joissa massiivisesti myydään, mm, tuotetaan tuoteväärennöksiä. Toivomme, että tämä toimi saadaan käyntiin ja ainakin tätä kautta saadaan tietoisuutta lisätyksi ongelmasta. Maailman kauppajärjestössä me tuemme kovasti sitä, että keskustelut etenisivät verkkokaupasta. Me voimme siellä edistää näitä välineitä ja mahdollisuuksia ja e-, estää väärinkäytöksiä. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt asiantuntijat saavat mahdollisuuden vastata. Ensiksi Rova Patulo. Kiitos yritän vastata kysymyksiin. Jos en onnistu siinä, se johtuu siitä, että en pysty lukemaan omia muistinpanoja, joten palatkaa sitten vielä asiaan. Kun tässä puhutaan offshore-taloudesta, niin no, väärennökset, väärennöksillä rahoitetaan rikollisuutta. Väärennöksillä on siis yhteytensä esimerkiksi kyberrikollisuuteen, joten on tärkeää seurata rahavirtoja. Meidän on todellakin tehtävä tätä seurantaa. Piotr mainitsi väärennökset, jotka tulevat lähinaapurialueelta EU-hun, kyllä meidän on tehtävä tiivimpää yhteistyötä viranomaisten ja hallitusten kanssa noissa naapurimaissa. Tämä liittyy myös seuraavaan kysymykseen, nimittäin tulliviranomaiset eivät ole kyllästyneitä ihmisiä. Joka päivä he kiireisinä tekevät kovasti työtä ja usein saavat vain vähän kunnioitusta ja näissä maissa usein tulliviranomaisille maksetaan usein vähemmän kuin muuten. Minusta olisi hienoa, jos tulliviranomaisille kaikkialla saataisiin enemmän resursseja. Seuraava askel olisi se, että saisimme korkeasti koulutettuja teollisen tekijänoikeuksien asiantuntijoita tulliviranomaisten palveluun. Minä tunnen sellaisia asiantuntijoita, jotka ovat kuin vainukoiria. He todella ainutlaatuisella tavalla pystyvät äh, tunnistamaan väärennöksiä. Sama oikeastaan sama kuin esimerkiksi myös Hume humekaupan torjunnan alalla. Eli me kyllä tukisimme sitä, että tulliviranomaisten asiantuntijuutta tuetaan. Kun sitten puhutaan tulliviranomaisten keskittämisestä. No meillä on Europol, se ei ole vain poliisiviranomainen, vaan myös tulliviranomainen. Ja mitä sitten tulee sanktioihin, niin kuten Piotr sanoi, meillä on tämä tullimenettelyasetus, mutta sanktiot tulevat IP Red asetuksesta, joka taas on yksityisoikeutta, joissakin maissa rikosoikeutta. Me toivomme, että tätä direktiiviä uudistetaan, että se ajankohtaistetaan. Onneksi parlamentin ansiosta meillä on tämä direktiivi. Tiedän, että vuonna 2004 taistelitte tämän direktiivin saamisen puolesta, mutta me tarvitsemme parempia sanktioita ja me tarvitsemme sitä, että lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Lisäksi meidän on tarkasteltava sitä, voisimmeko keskittää resursseja. Tämä liittyy siihen, mitä sanoitte verkkokaupoista. Niin miljoonia ja miljoonia paketteja saapuu, mutta nämä paketit tulevat usein, usein merikonteissa ja sitten ne just-in-time-menetelmää käyttäen toimitetaan. Eli väärännösbisnes on kansainvälistä kauppaa. Siellä kyllä ollaan asiantuntijoita laittamissa toimissa. No, tuleeko verkkokaupan kautta esimerkiksi isä lisää Parkinson, Parkinson, värentyjä Parkinson-lääkkeitä. Kyllä, tämä on iso ongelma. Meidän on tehtävä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja EUn sisäisesti. Se olisi ratkaisu asiaan. Piotr. I can add only some things that are based on data. Tämä muutama asia, jotka perustuvat äh, dataan ja tilastoihin, se on se, mitä pystyn sanomaan. Mitä tulee siis tähän äh, talouteen ja ympäröiviin talouksiin, siis tämä meidän analyysimme osoittaa, että on monia vapakauppa-alueita, joita väärinkäytetään tällaisena äh, väärintyjen tuotteiden välittämis- tai levittämispisteenä Euroopan unioniin. Kysymys on konteissa, jotka tulevat Eurooppaan, mutta me näemme, että kontit tulevat näille vapakauppa-alueille. Ja tätä kautta tässä sitten tämä väärätyt tuotteet pakataan pienempiin pakkauksiin, jotka lähtevät eteenpäin unioniin. Tämä on loistava eh, mahdollisuus yritystoiminnan harjoittajille, jotka myyvät näitä väärennettyjä tuotteita. He pakkaavat uudestaan nämä tuotteet, ja silloin paljastuminen, paljastumisen riski pienenee Euroopan rajoilla. Nyt on, on käynnissä tällainen seurantaprosessi, seura, seura, seuraprosessi, miksi tällaiset jotkut tietyt vapakauppa-alueet nousevat esille tällaisina jakelukeskuksina, että miksi taas jotkut eivät, mitä ovat havaittavissa olevat aukot hallinnassa, tai mitkä ovat sosiaaliset ja taloudelliset kriteerit, jo niissä, niillä alueilla, jotka nousevat esille tällaisina levittämisalueina. Hongkong, Singapore tai Yhdistyneet Arabiemiraatit ovat hyvin kehittyneitä, vauraita talouksia, joissa kuitenkin saattaa olla hannollisia aukkoja, jos tapahtuu tällaista väärinkäyttöä. Mitä tulee sitten mahdollisiin parannuksiin Euroopan unionissa ja miksi tulliliittoon liittyvät kysymykset, voin vain sanoa, että me olemme havainneet jotain hallinnollisia aukkoja Euroopan unionissa, joita voi, te voisitte itse asiassa käsitellä. Yksi niistä on tiedon jakaminen. Havaitsemme, että tämä on asia, jota helposti voitaisiin käsitellä, jolla voitaisiin parantaa tilannetta myöskin seuraamusten rangaistusten eh, harmonisointi. Väärentäjät ovat hyvin eh, nerokkaita, he ovat hyviä yrittäjiä, he tietävät, missä ovat heikoimmat kohdat ja miten iskeä voimakkaimmin näihin heikkoihin kohtiin. Ja sähköinen kauppa on loistava ratkaisu. Amazonia, minä rakastan Amazonia, miehen, minä rakastaa Salandoa, mutta mitä minä voin sanoa tähän, pitäisi kuitenkin varmistaa se, että me voimme saada vain aitoa tavaraa näiden palvelujen kautta. Yksikään hallitus, edes kaikki hallitukset yhdessä voi tarttua tähän ongelmaan. Meidän pitäisi saada sidosryhmät mukaan pöydään, pöydän ääreen ja luoda online, mukaan myöskin nämä online-foorumit ja eh, kuljetusalan yritykset, niin että ne harjoittavat yhteistyötä meidän kanssa näissä kysymyksissä. Ja OECDssä oli Task Force, joka käsittelee tätä asiaa, ja on todettu, että jotkut maat ovat alkaneet työstämään hyviä suuntaviivoja hyvälle hallinnolle näissä kysymyksissä. Kiitos paljon. Muutama päivä sitten luin lehtijutun, jossa Alibaban toimitusjohtaja sanoi, että olisi hieno idea, että olisi vain yksi maailmanlaajuinen verkkoalusta verkkokaupalle. No toivottavasti tästä ei tule todellisuutta. Kiitos siis kovasti tästä mielenkiintoisesta ja kattavasta alustuksesta, jonka saimme asiantuntijoilta ja kiitos kysymyksistä kollegoilla. Olen varma, että tämä aihe tulee olemaan meillä käsittelyssä vielä pitkän aikaa. Kiitos paljon ja nähdään pian. Eh, This of course concludes our Tämä päättää myös esityslistamme käsittelyn. Seuraava kokous pidetään 10. ja 11. heinäkuuta